Bene, eh, buongiorno. No niin, oikein hyvää päivää kaikille. Arvoisat kollegat, toivotan tervetulleeksi kollega Lockbeelerin, joka on kollega Kretun kanssa tässä yhteispuheenjohtajana kanssani. Kuten tiedätte, Lochbieler on ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja ja Kretu on kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja ja he ovat nyt tulleet tähän tärkeään tilaisuuteen, jossa esittelemme ehdokkaat Saharov-palkinnon saajaksi. 88 vuodesta asti Euroopan parlamentti on jakanut tätä tärkeää palkintoa joko yksilöille tai järjestöille, jotka omilla todistuksillaan, toiminnallaan ja ajattelullaan muistuttavat meille siitä, miten tärkeää on varjella ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Saharov-palkinto on ehkä kaikista symbolisin osoitus siitä, millainen rooli Euroopan parlamentilla on ja siksi me tätä palkintoakin jaamme. Me uskomme yhdessä unionin kansalaisten kanssa arvoihin, jotka tämän palkinnon yhteydessä ovat edustettuina. Se myös osoittaa sen, miten taistelemme lehdistönvapauden rikkomista vastaan, ihmisoikeuksien rikkomista vastaan, sortoa vastaan, joka valitettavasti esiintyy vielä monessa maailman kolkassa. Tulevina päivinä on tarkoitus päättää siitä, ketkä olisivat parhaimmat ehdokkaat ja sillä tavalla valmistelemme lopullista päätöstä, jonka puheenjohtajakokous tekee, kuten tiedätte, 27. lokakuuta nyt olen toivottanut teidät tervetulleeksi ja tässä vaiheessa luovutankin puheenjohtajuuden ja annan puheenvuoron ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja Loh Biilerille. Kyseinen valiokuntahan on aivan keskeisessä asemassa tämän palkinnon jakamisen suhteen. Annan siis nyt puheenjohtajuuden Loh Biilerille ja Kreetu saa sitten loppupuheenvuoron myöhemmin. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt me todella kuulemme ehdokkaiden esittelyt Saharov-palkinnon eh, saajiksi. Määräaika ehdokkuuksien esittämiselle oli 14. syyskuuta. Sihteeristö on saanut viisi ehdokasta ja kaikki nämä ehdokkuudet ovat eh, hyväksyttäviä ajatellen Saharov-palkinnon sääntöjä ja asiakirjoistanne löydätte lyhyen kuvauksen kaikista näistä. Ensimmäinen ehdokas on Iseldin Abuelas, joka on palestinalainen lääkäri ja tyttäret säätiön ää, perustaja. Sitten Mohamed Bouazizi, Asma Mahfouds, Ahmed al-Zubair, Ahmed al-Sanusi, Rasnan Zaituneh ja Ali Farzat eh, Syyriasta, Egyptistä ja Tunisiasta Arabia keväänä edustajina. Sitten eh, Dimitri Bandarenka, eh, valkovenäläinen kansalaisaktivisti. Sitten Boris Pahor, slovenialainen kirjailija, vapaustaistelija sekä The San Jose de Apartado rauhan yhteisö Kolumbiassa taistelee rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Nyt kuulemme nämä ehdokkaat vielä esiteltyinä ja kuulemme heidän taustoistaan ja poliittisista yhteyksistään. Ja menemme tässä ehdokkaat aakkosjärjestyksessä välillä tätä ehdokkuutta puolustaa yksi puhuja, välillä useammat, mutta jokaista ehdokasta kohti meillä on viisi minuuttia puheaikaa. Myös Arabian kevään ehdokkuuteen kukin poliittinen ryhmä saa viisi minuuttia. Pyytäisin, että kunnioitatte tätä viiden minuutin puheaikaa. Ei esittelystänne tule parempi, jos puhutte pidempään. Joten puhukaa lyhyesti ja ytimekkäästi. Me esitämme myös videoviestejä ja tämä on täysin mahdollista ja tämä videoviesti esitetään tämän viiden minuutin puheajan sisällä. ECR-ryhmä ja GUE-ryhmä ovat tällaiset videoviestit toimittaneet. Nyt kuulemme ensimmäisen ehdokkaan esittelyn. Herra Siad Kamal saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President, and thank you very much for giving us this time to present our candidate. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saamme esitellä ehdokkaamme Itseldina Belaishin. Puhumme kun puhimme siitä, miksi me haluaisimme tämän henkilön nimittää, eh, liittyi nykytilanteeseen. Olemme nähneet umpikujan neuvotteluissa esimerkiksi Palestiinan ja Israelin välillä. Ja minä itse osallistuin työryhmään äh, heinäkuussa ja siellä oli myös mukana nuoria aktivisteja. Ja olisi hyvin tärkeää lähettää sellainen viesti, kun otetaan huomioon neuvottelujen hankaluus, että ennen, kun ennemmin, että näemme tämän polarisoidulla tavalla tämän neuvottelun, niin ei, ei saisi ajatella, että jos vain tuetaan palestinalaisia, ollaan anti-israelilaisia ja toisinpäin. Täytyy päästä eroon näistä kuiluista. Täytyy puhua ystäville, täytyy puhua myös vihollisille. Ja kukaan muu ei mielestäni tätä symboloi niin hyvin kuin meidän ehdokkaamme. Äh, hän on perustanut Daughters for Life-säätiön, hän on lääketieteen tohtori, hän on toiminut palestiinilaisissa sairaaloissa, hän on hoitanut myös israelilaisia potilaita ja hän on torjunut väkivaltaa ja köyhyyttä äh, ja hän on myös osallistunut merkittävällä tavalla lähi rauhan ete- eteenpäin viemiseen. Tämä erityinen henkilö haluttiin nimittää, koska Daughters for Life on osallistunut moniin ei-sotilaallisiin toimenpiteisiin. Kun ajatellaan perheitä ja, tyt- ja lapsia ennen kaikkea, miten pitäisi reagoida, miten iskujen suunnittelijat toimivat, miten pitäisi reagoida näihin. Pitää ajatella sydämellä, tunteella Ja tämä henkilö on aina halunnut edistää juuri rauhaa ja siksi hän on perustanut Daughters for Life-säätiön. Hän on edistänyt erityisesti naisten koulutusta kyseisellä alueella, ei pelkästään palestiinalaisten naisten, vaan myöskin israelilaisten ja muiden naisten koulutusta. Hän on myös pyrkinyt ottamaan huomioon kummankin osapuolen edustajat. Hän on kirjoittanut kirjan. Miksi sitten halusin hänet nimittää? Tällä kertaa ei puhuta vain siitä, pitäisikö olla valtiot, erilliset valtiot. Tässä täytyy ottaa huomioon molemmat osapuolet. Joskus puhutaan, että meillä ei ole ketään, kenelle puhuisimme – on neuvoteltava molempien kanssa. Meidän täytyy tämä kuilu täyttää. Meidän täytyy tästä tyhjöstä päästä eroon näiden kahden osapuolen välillä. Toivon, että nimittämällä Ideshin Abu Elashin voimme rohkaista sekä palestiinalaisia että israelilaisia pääsemään eroon vihamielisyydestä ja työskentelemään rauhan puolesta. Kiitos. Kamal. Lämpimät kiitokset teille, herra Kamal. Seuraavaksi kuulemme arabikevään edustajista. Useat kollegat haluavat puolustaa tätä ehdokkuutta. Ensimmäisenä rouva Saifi. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluamme tervehtiä tässä arabikansojen rohkeutta. He ovat monta vuotta taistelleet ja siksi me haluamme nyt tuoda erityisesti esiin muutaman keskeisen toimijan arabikevään aikana. 14. joulukuuta tänä vuonna tämä palkinto jaetaan Strasbourgissa. Puhuja kysyy, toimiiko mikrofoni. Kyllä toimii. Siis 14. joulukuuta Strasbourgissa tämä palkinto jaetaan. Eli vuosi sitten tarkalleen äh, levottomuuksien alkamisesta arabimaissa vuoden aikana on tapahtunut paljon. Näiden kansalaisten määrätietoisuus ja voima yllätti meidät kaikki ja meidän täytyy antaa sille tunnustusta. Me emme olleet ymmärtäneet, miten suurella määrin tämä vapauden jano saa nämä henkilöt liikehtimään. Tämän parlamentin suurimmat ryhmät haluavat antaa Saharov-palkinnon arabikeväälle ja sen merkittävimmille edustajille. Keitä he sitten ovat? Ensinnäkin Muhammed Bouazizi, nuori tunisialainen, josta puhun hetken päästä. Asma Mahus, egyptilainen nuori. Lisäksi kuuluissa äh, pilapiirtäjä, tunisialainen pilapiirtäjä ja myöskin Ahmed al-Zubair Ahmed al zanusi joka on ollut äh, 31 vuotta vankilassa Kadafin aikaan. Myös Ali Farsat ja Rasan Faisunet. Nämä kaikki ovat tu- toimineet yhteistä päämäärää varten. Kyse on liikkeestä, johon jokainen on kantanut kortensa kekoon omien varojensa, omien kykyjensä mukaan. Arabi kevät, kevät äh, haluaa edistää sitä, että päästään useita vuosikymmeniä näitä maita vaivanneesta jäätyneestä tilanteesta eteenpäin. Nyt nämä ihmiset saavat maistaa vapautta ja he eivät halua siitä luopua. Arabiväestö on osoittanut, ettei se enää pelkää, eikä se enää suostu sokeasti antamaan syrjivälle hallinnolle valtaa. Hyvät kollegat, yksi tärkeimmistä tämän näiden tapahtumien käynnistäjistä. Tämä liittyy miljooniin naisiin ja miehiin arabimaissa. Ja siksi me haluamme ryhmässämme esittää tämän henkilön nimeä symboliksi tälle kaikelle. Buasisi oli nuori koulutettu henkilö, joka ei löytänyt töitä ja näin hän myi vihanneksia ja hedelmiä. Kuitenkin poliisi testivät häntä vapaasti harjoittamasta ammattiaan ja kaupungin hän pyysi päästä kaupungin pormestarin puheille, mutta pormestari ei tähän suostunut. Hän tappoi itsensä, hän sytytti itsensä tuleen. Koko arabimaailma tunnusti tämän nuoren miehen teon ja muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa arabimaissa. Tämä liike, liikehdintä herättää suuria toiveita vapauden eteen ja siihen, että rikkaudet jaettaisiin tasaisemmin. Nämä henkilöt tulevat Jemenistä, Syyriasta, muista maista ja me toivomme, me haluamme jatkossakin tukea näitä kansalaisia, jotka jatkavat taisteluaan. Arabikevät ja Saharov-palkinnon antaminen sille olisi tunnustus tämän näiden kansalaisten kärsimykselle ja työlle. Ja se antaisi myös merkin siitä, että muutos on mahdollinen. Me toivomme, että haaveet siitä, että kansalaisihmisoikeuksia kunnioitetaan, ne leviävät myös kaikkien Välimeren kansalaisten keskuuteen. Nämä arvot ovat meidän DNAhamme kirjattuja ja me haluamme myös tämän viestin välittää näille, kansa, näille kansoille. Toivomme, että tuette voimakkaasti meidän aloitettamme arabikevälle myöntämisestä. Kiitos. Kiitoksia rouva Saifi, sitten rouva Veronique de Kaiser, joka myös puolustaa arabikevään edustajien ehdokkuutta. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin puhun arabikeväästä, haluaisin sanoa sanasen ehdokkuudesta, erityisesti Abulashin ehdokkuudesta. Ja se, että hän on tässä ehdokkaana osoittaa juuri Saharov-palkinnon merkityksen. Ja me olimme tässä yksimielisiä. Pääsimme eroon perinteisistä poliittisista vihollisuuksista. Minä olen tavannut kyseisen henkilön Al-Busain. Hän on ollut myös parlamentissa ja hänen puheensa Pötteringille on yksi liikuttavimmista puheista, joita koskaan olen kuullut. On ennenkin, häntä on ennenkin ehdotettu ehdokkaaksi. Hän ei ole koskaan pääpalkintoa voittanut, mutta hän on kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa saanut paljonkin tunnustusta. Ja minun ryhmäni haluaa e, tuoda todella parasvaloihin tämän ehdokkaan. Ajattelen myös kaikkia niitä, jotka arabikevään aikana ovat taistelleet vapauden puolesta, ihmisoikeuksien puolesta. Kyse on symbolista. Kyse on symbolista, joka menee paljon pidemmälle kuin vain se, että nimeämme tällaisia henkilöitä ehdokkaaksi. Kyse on symbolista koko Arabiin vallankumoukselle, kun heitä on niin, heidät on niin pitkään jätetty huomioimatta. On sanottu, että ei nämä ihmiset ole tehty demokratiaa varten, mutta kyllä he ovat. Ja meidän ryhmämme äh, halusi valita erityisesti syyrialaisen, joka tällä hetkellä joutuu elämään paossa. Razan Taitunehista on siis kyse. Syyria ei vielä ole päässyt demokratiasta käsiksi. Se ei vielä ole vapaa. Razan Zaitune on taistellut jo kauan, ei pelkästään vähän aikaa, vaikka hän onkin hyvin nuori. Hän on vain 34-vuotias ja kymmenen vuotta sitten jo hän oli Damaskoksen kevät tapahtumissa mukana. Hän on äh, luonut, hän perusti Almalen kanssa ihmisoikeusjärjestön. Hän on jatkanut koko ajan taistelua ja hän on todella kärsinyt siitä, koska hänen miehensä pidätettiin ja hän jatkaa tätä taistelua ja se on todella symboli näille nuorille syyrialaisille, jotka eivät luopu minkäänlaisen painostuksen, ei edes näin vakavan painostuksen edessä, kun perheenjäseniä kohtaan hyökätään on myös toinen syyrialainen kartunis, siis pilapiirtäjä Ali Farzat. Hänel, hänen kätensä murrettiin aivan kuin Pinochet aikoinaan mursi erään laulajan kädet, jotta hän ei voisi enää soittaa kitaraa. Eli tämä osoittaa sen, miten Syyrian hallinto iskee kaikista heikoimpiin kohtiin. Syyria, Egypti, mutta myöskin Tunisia ja Libya – arabikevät, kaikki, kaikki nämä maat, kaikki nämä tapahtumat on tässä nostettu esiin. Jemeniä emme ottaneet mukaan, koska se ei ole samalla maantieteellisellä alueella tämä, tähän liittyen. Me tunnustamme heidän tekonsa myöhemmin, emmekä unohda niitäkään. Kiitos. Madam Kaiser. Kiitokset rouva de Kaiser. Ja nyt samasta poliittisesta ryhmästä on aina kaksi, minuut- kaksi puhujaa. Olet varmasti jakaneet ajan. Herra Weiger. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ehdotus saho palkinnon jakamisesta viidelle henkilölle, jotka ovat tärkeitä arabikevään kannalta, on tietenkin myös symboli – jossa me, me kumarromme kaikkien näiden toimijoiden edessä, myös niiden opiskelijoiden edessä, jotka olivat tämän arabikevään johdossa. Ja kaik, me käymme kaikkien ihmisten puoleen. Tässä symboloi myös meidän naapuruuttamme joukkoja kaduilla. He osoittivat, että ei pidä paikkaansa, että, että arabiväestö ei olisi avointa demokratialle ja demokraattiselle muutokselle. Tärkeää on vakaus tuolla alueella ja tähän on kiinnitetty liian vähän huomiota viime aikoina. Ja meidän täytyy myöntää, että emme ole ymmärtäneet arabimaailmaa, mutta nyt me olemme saaneet opetuksen, olemme nähneet, että on, on selvää liikehdintää kollektiivisten oikeuksien puolesta, naisten oikeuksien puolesta, ja nämä ihmiset ovat valmiita uhraamaan kaikkensa, jopa oman henkensä. Arabi kevät toimii rauhanomaisen hyvän naapuruuden puolesta Euroopan kanssa. Madam Shaki. Kiitoksia, ja nyt rouva Shake. Thank you, madam. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Voin tässä nyt heijastella aiemmin puhuneen kollegan puheenvuoroa. Haluaisin erityisesti nostaa Asma Mahfuzin esiin. Hän on hyvin merkittävä henkilö. Olen Egyptissä vieraillessani viime kuukausina tavannut hänet useaan otteeseen. Olen tavannut muitakin aktivisteja ja Mm, jakanut parlamentaarista kokemusta heidän kanssaan. Äh, Asman Mahfuz on 26-vuotias. Äh, hän on käyttänyt erityisesti sosiaalista mediaa, kuten YouTubea. Hän äh, nauhoitti kaksi videota, joista tuli erittäin vaikutusvaltaisia ja vaikuttavia. Näissä videoissa hän puhui yhtäläisistä mahdollisuuksista sekä vapaudesta ja rohkaisi ihmisiä eh, liittymään tähän liikkeeseen, erityisesti naisia ja yhdessä lukemattomien muiden kanssa he rohkeasti menivät Tahirin aukiolle tammikuussa ja loppuhan on historiaa. Tämä nuori nainen on erilaisen Egyptin uuden sukupolven edustaja. Tulevaisuus on epävarma, mutta hänen kaltaisensa rohkeat, eh, kriittiset aktivistit eh, ovat tällä hetkellä lukuisat ja heidän käsissään on maan tulevaisuus. Tätä uusien johtajien sukupolvea todella tarvitaan. Asma Mahfuz on saanut uusia ystäviä puhumalla niin suoraan ja avoimesti, mutta häntä on myös kritisoitu. Ja korkein sotilasneuvosto itse asiassa häntä myös kuulusteli, tämä neuvosto, joka tällä hetkellä Egyptiä johtaa. Hänet vapautettiin ja hän on äh, ajanut, äh, johtanut, jatkanut tätä kampanjaa, jossa sivilejä suojellaan äh, sotilasvallalta. Tämä nainen edustaa Egyptin seuraavaa nuorta sukupolvea, sukupolvea, joka on kohdannut pelkonsa, ylittänyt pelkonsa ja vaatii vapautta ja mahdollisuuksia ja yhtäläistä kohtelua. Sosiaalisen median käyttö on osa Asma Mahfuusin ehdokkuutta. Ja hyvin tärkeä osa tätä ilmaisunvapaus, vapaus liittyvät hyvin läheisesti yhteen. Hän on hyvin tärkeä symboli tälle toiminnalle näiden muiden kunnioitettavien arabikevään edustajien rinnalla. Ja tätä nimitystä, joka ylittää poliittiset rajat sekä jäsenvaltiorajat tässä parlamentissa, haluaisin tukea. Kiitoksia, Rova Schaake. Ja sitten seuraava puhuja. Len Flotre. Ellen Flotre. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. No ei varmaankaan ole mikään yllätys, hyvät kollegat, että me yhdessä haluamme osoittaa valonheitimet parrasvalot arabikevään tärkeimpiin toimiin. Kyse on mielipiteen vapauspalkinnosta, Saharov-palkinnosta, ja se annetaan ihmisoikeuksien puolustajille ja kyse on tietynlaisesta vapauttamistoiminnasta. Mielestäni onkin mielenkiintoista korostaa sitä, että sananvapauden edistäminen, ilmaisunvapauden edistäminen – on antanut uskomattomalla tavalla energiaa näille ihmisille ja se levisi maasta toiseen. Tämä tietty aalto eteni, ajatellaan luonnollisesti näitä sosiaalisia verkostoja ja muita viestintäverkostoja, kun ajattelemme sitä, mitä tällä hetkellä vaikkapa Syyriassa tapahtuu. Kuitenkin on haluttu estää kaikki viestintä ulkopuolelta, vaikkapa Syyriassa. Ja kaikki nämä toimenpiteet, joita sitä varten toteutetaan, esimerkiksi verkkosivut, joita Razan Zaitunen on aktivoinut, jotta saataisiin tarkempaa tietoa jatkuvasti pidätettyä vangittujen, vangittujen henkilöiden tilanteesta, niin tämä toimenpide on aivan äärimmäisen tärkeä teko, jotta voidaan jatkaa tiedon vapaata levittämistä, ilmaisun vapautta. Tämä on erittäin tärkeää toimintaa ja minä haluaisin sanoa, että Saharov-palkintoa ei anneta sitä varten, että jollakin tavalla palkittaisiin tai asetettaisiin kruunu jonkun henkilön päähän. Me haluamme tällä palkinnolla tukea kaikkia ihmisoikeustaistelijoita Syyriassa ja muualla, jotka jatkuvasti laittavat oman henkensä vaaraan. Ja tällä tavalla pyrimme siihen, että kansainvälinen yhteisö on myös näiden toiveiden tukena. En nyt tässä ala kertoa Rasan Zaitunehin koko elämän kaarta, mutta hän antaa meille voimaa tähän työhön ja mielestäni meidän kaikkien pitäisi olla samalla tasolla näissä toiveissa. Minä haluaisin, että Saharov-palkinto annetaan näille arabikevään toimijoille. Sillä tavalla voimme myöskin tunnustaa sen ihmisarvon, jota he ovat osoittaneet näiden toimien kautta, mutta samalla tavalla haluaisimme myös osoittaa, kuinka luotamme heihin ja luotamme siihen, millä tavalla he edistävät tietä kohti demokratiaa ja kehitystä. Ja haluaisin tätä kohtaa todella korostaa, koska meillä on edelleenkin vanhakantaisia negatiivisia ajatuksia, joita, käy, joita joskus levitämme, mutta se hankaloittaisi heidän tilannettaan. Meidän täytyy kuunnella heitä ja luottaa heihin. Ja se, että annamme palkinnon arabikevään vallankumouksellisille, niin se on myös tapa kertoa tämä heille ja sanoa heille kiitos. Hyvä ja sitten äh, lopuksi Rova Rantner. Thank you. Kiitos Rova puheenjohtaja. Täällä on jo puhuttu paljon tästä yhteisestä ehdokkuudesta ja Pohjois-Afrikan yhä käynnissä olevan vallankumouksen tukemisesta. Monet ihmiset ovat olleet hyvin rohkeita puolustaessaan ilmaisunvapautta ja perusoikeuksia näissä maissa. Ja äärimmäisen tärkeää on se, että tämä prosessi on edelleen käynnissä. Yhdessäkään näistä maista ei olla vielä saatu aikaan lopullista tulosta. Esimerkiksi Syyriassa tilanne on edelleen aivan kauhea ja muissakin maissa hyvin arkaluontoinen. Eli mielestäni meidän palkintomme tulisi nähdä erityisesti tukena näille ihmisille ja kritiikkinä niitä kohtaan, jotka pyrkivät tämän liikehdinnän estämään ja sen tavoitteet estämään. Olen tässä hieman jäänyt jäsenvaltioiden toimista kaipaamaan kritiikin esitystä. Me voimme näin tukea monimuotoisuutta, nuoria miehiä ja naisia, jotka tätä taistelua käyvät ja lähet, että Me voimme lähettää heille viestin siitä, että tuemme heitä, olemme heidän rinnallamme. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet kaikki arabikevään edustajien ehdokkuusesittelyt ja siirrymme eteenpäin. Herra Mikalski saa puheenvuoron. Ymmärtäisin, että haluatte myös esittää meille videoviestin. Herra Mikalski, olkaa hyvä. E, dzień dobry, witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący. Hyvää päivää, <clears throat> hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia saada esitellä Dimitri Padat-Renkan, joka on valkovenäläinen oppositiohenkilö tällä hetkellä vankeudessa. Hänet tuomittiin kahden vuoden vankeuteen. Tässä näette kuvan mielenosoituksesta 19. syyskuuta 2010 sen jälkeen, kun siellä oli järjestetty presidentinvaalit. Monia ihmisiä, satoja ihmisiä pidätettiin valko -Venäjällä. Tässähän oli kaikki Lukashenkan vastaehdokkaat itse asiassa pidätettiin. Se on käsitte uskomatonta ja kaikki oppositiovoim- oppositiovoimia pidätettiin. Muun muassa herra Dimitri Bandarenka, hän johti tavallaan erään vastaehdokkaan kampanjaa ja vankeudessa hän, hänelle tehtiin leikkaus, jonka jälkeen ei ollut minkäänlaista kuntoutusta. Ja myöhemmin hänet vaan lähetettiin johonkin leiriin. Ja hänen vaimonsa sitten järjesti tällaisen istumalakon tämän rakennuksen eteen. Hän halusi eh, eh, tavallaan jarruttaa tätä prosessointia. Hän ei kuitenkaan pääse minkäänlaisen kuntoutuksen piiriin, ja me taistelemme tällä hetkellä hänen terveytensä puolesta, oikeastaan hänen henkensä puolesta. Tämä nimeäminen voi eh, pelastaa tämän, pelastaa tämän ihmisen hengen. Tässä on kysymyksessä myös signaali Eh, jonka Euroopan parlamentti lähettäisi Lukashenkalle. Eh, tämä on oikeastaan viimeinen klassinen diktaattori, diktatuuri Euroopassa. Tällainen henkilö, joka murhauttaa ihmisiä, joka ei, ei siedä minkäänlaisia riitasointuja. Meidän täytyy näyttää, että EUn naapuruudessa emme voi hyväksyä tällaisia olosuhteita. valko on meidän naapurimme. Jos me emme reagoi, niin silloin se on meille häpeällistä. häpeällistä. Tämä Lukashenkahan tekee, mitä hän lystää. Herra Bandarenka on usean vuoden ajan ollut mukana opposition toiminnassa. Hänellä on, hän perusti portaalin kartte 77 ennen presidentinvaaleja ja tämän portaalin verkkomestari katosi, eikä ole selvää, mitä hänelle on tapahtunut. Hänen vaimonsa Rova Olga Bandarenka on mukana liikkeessä, jossa on mukana pidätettyjen oppositiovoimien perheenjäseniä. Hänen tyttärensä on mukana myös oppositiotoiminnassa kaikki valko koko oppositio valko yrittää kamppailla näiden vangittujen vapauttamisen puolesta. Se on tärkein opposition päämäärä, että saataisiin pidetyt vapaiksi. Mitä me voisimme tehdä Bandarenkan puolesta ja koko vapausliikkeen puolesta? hän edustaa vapausliikettä äh, äh, valko ja tämän liikkeen kärsimyksiä. Me voimme äh, tukea häntä monella tavoilla – nyt jos Saharov-palkinto annettaisiin hänelle, se olisi jo vahva signaali. Tämä palkinto omaa useita ulottuvuuksia. Ensinnäkin se on konkreettinen apu herra Bandarenkalle, joka voi todellakin pelastaa hänen henkensä. Toiseksi se oli selkeä signaali, minkälaisten arvojen puolesta me toimimme. Me, me haluamme, että meidän arvomme näkyvät kaikkialla maailmassa. Me emme hyväksy sitä, että diktaattorit voivat tehdä eh, mitä tahansa oman kansakuntansa kanssa. Me haluamme todellakin osoittaa, että meistä on tärkeää, että valko eh, jakaa eurooppalaiset arvot. Ja lopuksi eh, jos tämähän samalla pelastaa tavallaan koko maailman. Meillä on mahdollisuus pelastaa tämä yksi henki samanaikaisesti. Me voimme osoittaa kunniamme, kunniaamme ja meidän täytyy pystyä toiminnassa asettamaan poliittisia tavoitteita, mutta myös humanitaarisia tavoitteita. Kiitos. Thank you very much. Kiitos teille, herra Mikalski. Ja nyt puheenvuoron saa herra Zver. Thank you very much. Kiitos. Kunniarvoisat AFET, TV ja DRUA-valiokuntien puheenjohtajat. Minulla on kunnia esitellä teille yksi Saharov-palkinnon viidestä ehdokkaasta tänä vuonna, herra Boris Pahor. Herra Bahorin ehdokkuutta tukee 52 jäsentä Euroopan parlamentista, 17 eri jäsenvaltiosta, mukana yhdeksän valtuuskuntien, kansallisten valtuuskuntien puheenjohtajaa. Näin ollen Boris Bahorin ehdokkuudella on todella laaja tuki. Bahor on ihmisoikeustaistelija, kirjailija, perusoikeustaistelija, vähemmistön oikeuksien puolustaja, vähemmistökielten puolustaja, hän on todellinen oman tunnon ihminen. Hän syntyi vuonna 1913, on slovenialainen kansallisuudeltaan, mutta hänellä on kaksoiskansallisuus myös Italiassa. Hän kuuluu slovenialaiseen vähemmistöön ja tulee Triesten, asuu Triesten alueella Italiassa tällä hetkellä. Hän on yksi kaikkein vaikutusvaltaisempia yhä elossa olevia slovenialaisia kirjailijoita. Hän kirjoittaa sloveniaksi, italiaksi ja ranskaksi ja on saanut monia merkittäviä palkintoja, kirjallisuuspalkintoja. Ja hänen panoksensa ihmiskunnan puolesta on äärimmäisen tärkeä. Hänet on muun muassa hän on saanut muun muassa merkittävän ranskalaisen kunnian osoituksen Ranskan hallitukselta – Samoin hän on saanut äh, Itävallan hallitukselta merkittävän kunnianosoituksen sekä kirjallisuuspalkinnon Saksassa. Vuonna 2008 hänet nimettiin kirjallisuuden Nobel-palkinnon saaja ehdokkaaksi. Hän äh, selviytyi keskitysleirin äh, kauhuista ja on aina vastustanut fasismia keskitysleirikokemuksesta tuli inspiraation lähde hänen työlleen ja hänen työnsä on läheisesti yhteydessä hänen henkilökohtaiseen elämäänsä 2000-luvun äh, tai 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Hän oli mukana Zeliv-lehteä perustamassa, lehteä, jossa on puolustettu perinteistä äh, demokraattista pluralismia ja demokratian periaatteita. Nikol Michelangelis on sanonut Boris Pahorista, että hän vastustaa kaikkea totalitarismia ja siksi hän on suuri humanisti. Hän on sitä mieltä, että Necropolis, joka kirjoitettiin vuonna 1967 ja joka käännettiin 90-luvulla, on yksi kaikkein tärkeimpiä kauhun ja paon kuvauksia. Ja kaikki nämä ehdokkaat ansaitsisivat tämän Saharov-palkinnon. He ovat erinomaisia ehdokkaita, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen ihmiskunnalle. Rova Jordan Zisel, Rova Peterle ja minä olemme sitä mieltä, että herra Pahor on yksi niistä, jotka tämän palkinnon todella ansaitsevat. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Now. Kiitos teille herra Sver ja sitten herra Klute. Ja, <clears throat> danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Koska kollegan Kristian ei voi olla täällä tänään, niin teen hänen nimissään meidän ryhmämme ehdotuksen vuoden 2011 saaropalkinnon saajaksi. Siinä on kysymys ihmisoikeudesta ja kunnioituksesta ja, yli, ja kans, ihmisoikeuksien puolustaminen. Me, ja ansioitunut henkilöt kantavat tätä palkintoa ylpeydellä. Ja siinä on kysymys pitkäaikaisesta toiminnasta ja se aina palvelee ihmisiä, jotka suojelevat heitä tänä vuonna olemme päättäneet, että nimittäisiin kolumbialainen rauhanprojekti tähän ehdokkaaksi. Ja te näettekin kohta äh, kuvia tästä ehdotuksesta, mutta ensinnäkin, miksi tällainen rauhanprojekti Kolumbiasta tulisi valituksi? Kolumbia on yksi äh, äh, väkirikkaimpia Etelä-Amerikan maita. Kolumbia on kuitenkin myös sellainen paikka, missä tapahtuu kansainvälisen yhteisön suurimpia tragedioita jo 60 vuotta on valinnut konfliktia, kansalaissota, joka muistuttaa kansalaissotaa eh, tuossa maassa. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus vaatii eh, aseellisen konfliktin osanottajilta, että siviiliväestöä kunnioitetaan ja, ja että operaatiot kohdistetaan pelkästään sotilasjoukkoja kohteita vastaan, mutta suurimmat kärsijät ovat Kolumbiassa kuitenkin siviiliväestö, erityisesti pienet viljelijät ja heidän perheensä, kuten alkuperäiskansat. Kolumbiassa puhutaan 38 kadonneista, 83 kadonneista ihmisestä, joka on ylittää oikeastaan Argentiinan ja Chilen tapaukset me puhumme yhdestä kolmesta miljoonasta sisä, äh, maan sisäisestä pakolaisesta. Ja äh, nämä ovat, äh, tässä on kysymys San Jose de Apartadosta, joka olisi tämän Sahra-palkinnon Ja ne ovat pieniä viljelijöitä, jotka ovat liittyneet yhteen ja haluavat pitää kiinni oikeudestaan elää rauhassa – ja he haluavat olla erillään tästä aseellisesta konfliktista. Tässä on kyse pienistä, pienviljelijöistä, joiden haittana on se, että ne, he elävät Panaman naapuruudessa pohjoisessa ja viljelijät San Joseessa ovat jo 80-luvulta äh, joutuneet kärsimään väkivallasta ja he ovat havainneet, että valtio ei millään tavalla suojaa heitä ainakaan riittävästi. Ja toinen yhteisö Kolumbiassa onkin päättänyt, että jokainen, kaikki yhteydet katkaistaan tai hylätään näiden taistelijoiden osalta. Ja me, siinä hylätään jyrkästi asetoimitukset, ne eivät ole myöskään puolisotilaisten joukkojen kanssa yhteydessä. huolimatta siitä huolimatta 1300 asukasta joutuivat kärsimään yli, menettivät yli 180 kansalaistaan viime vuosina. Tämä ja kuolleiden muistaminen ja, ja puolueettominen puolustaminen on tärkeä osa tämän yhteisen työtä. Eräät, äh, eräs jäsen ilmaisi sen tämän, että meidän äh, lääkärimme ovat äh, terveyden puolesta me emme halua kuitenkaan kostoa. Jokainen ihmishenki on tärkeämpi kuin sota, sotakonflikti. Siksi tämä yhteisö on meidän ehdokkaamme mur, murhayhteisö yhteisöt kuuluvat siellä arkipäivään, mutta he taistelevat ihmisarvoisen elämän puolesta ja pienviljelijät pyrkivätkin laajentamaan tätä toimintaansa ja jatkamaan näitä arvoja lapsilleen. Ja myös yliopisto on tässä projektissa mukana. Alue on esikuvaa rohkeudesta ja moraalista, jossa ihmisoikeuksia rikotaan – ja silloin kun puhutaan San Joseen viljelijöistä, vaikkakin konflikti Kolumbiassa vaatii edelleenkin uhreja, ihmisoikeus ja rauhanliike eh, ei jää, eh, liike ei jää ilman tuloksia. Sot, sotilaat ja poliisitaloudelliset jotat, jotka, jotka tunkeutuvat San Joseen, saivat tuomion ja viralliset syyttäjät ovat eh, edelleenkin tekemässä tätä työtä ja tällainen rauhan yhteisö voi avata tien kohti rauhaa ja tunnustus ulkomailta voisi olla tärkeä lahja, se voisi antaa kannustimia muutoksiin. Ja tällä hetkellä kuitenkin puolisotilaiset joutuvat sijoittelemaan viisi siirtokuntaa tuolle alueelle ja painostus on suuri. Amnesty Internationalin tuen ansiosta tämä rauhanyhteisö tulee Brysseliin jotka, ja tapaavat Euroopan parlamentin jäseniä, jotka aikovat kiittää myös nimeämisestä Saharov-palkinnon ehdok- Ja kiitänkin tästä huomiosta ja olen valmis vastaamaan kysymykseen. Kiitokset teille, herra Klote. Ja nyt todella olemme kuulleet erittäin vaikuttavat esittelyt, hyvin erilaiset keskenään, mutta kaikki nämä ehdokkaat ovat vaikuttavia henkilöitä. Nyt palautan puheen, äh, Siiran puheenjohtajuuden Rouva Kretulle, joka edustaa täällä kehitysvaliokuntaa. Ja nyt käymme lyhyen keskustelun. Mm, we still have uh, no more. Kiitoksia. Vielä meillä on yli puoli tuntia aikaa keskustelua varten. Ja kuka haluaa pyytää puheenvuoroa ennen kuin äh, teemme johtopäätökset tästä keskustelusta. Haluaako joku puhua tässä vaiheessa? So I think we, uh, if, uh... No niin, ehkä sitten, ellei keskustelua synny, niin vain kiittää meidän äh, puolistamme kaikkia osanottajia tästä näistä ehdokkuuksista. Ja kaikki ehdokkaat ovat oikein hyviä. Ja se äh, ehdokas, joka saa lajimman konsensuksen taakseen, niin se tullaan valitsemaan valitettavasti tässä on monta päivää ja kuukausia puhuttu miehistä ja naisista, jotka toistelevat mielipiteen vapauden puolesta. Mitä sitten tämän valintaprosessin tulos onkin, niin olen varma, että voittaja tulee olemaan sellainen, varmasti sellainen, joka, joka symboloi tämän palkinnon henkeä. Ennen kuin tämä kokous päätetään, niin tiedätte, että 16.30 meillä on aivan erityinen vieras, nimittäin UNICEFin pääjohtaja täällä, mutta ennen kuin tämä keskustelu päätetään Sahra-palkinnosta, muistuttaisin vielä tästä aikataulusta. Äänestys järjestetään 20. lokakuuta torstaina, jossa tämä kolme valiokuntaa on mukana. Se, on suljettu, se tehdään suljetun ovin. Sitten puheenjohtajakokous tekee päätöksen sitten torstaina 27. lokakuuta Strasbourgista. Ja sitten voitteet kutsutaan keskusteleen yhteiseen kokoukseen Afetin Deven Ruan kanssa maanantaina 12. joulukuuta Strasbourgissa. Ja sitten palkinnot jaetaan täysistunnossa keskiviikkona 14. joulukuuta Strasbourgissa. Ja Euroopan parlamentin sihteeristö tulee varmistamaan suure, mahdollisimman suuren julkisuuden tälle tapahtumalle. Ja ja tapahtumia on suunniteltu Strasbourgin parlamentin lisäksi myös ympäri kaupunkia. Kiitoksia kovasti. Näemme, tapaamme puolen tunnin päästä, jossa keskustelemme UNICEFin pääjohtajan kanssa so um,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

Um, I think we have to start. Meidän pitää varmaankin nyt aloittaa. Hyvät kollegat, minulla on suuri kunnia toivottaa tänään tervetulleeksi UNICEFin pääjohtaja Anthony Lake. Ja meillä on etuoikeus käydä tätä keskustelua yhteisessä kokouksessa, johon osallistuvat ulkoasiainvaliokunta, kehitysyhteistyövaliokunta sekä ihmisoikeuksien alivaliokunta. Toivotan tervetulleeksi läsnä olevat jäsenet näistä kahdesta valiokunnasta. Pääjohtaja Anthony Lake ei tarvitse sen enempää esittelyjä. Hän on toiminut jo viiden kymmenen vuoden ajan todella pitkään julkishallinnon palveluksessa. Hän on myös osallistunut Obaman kampanjaan ja vaikuttanut siihen menestykseen, joka Obamalla oli. Hän on työskennellyt myös Bill Clintonin alaisuudessa ja urallaan. Hän on vastannut hyvin monimutkaisista kysymyksistä, erityisesti kehitysyhteistyön sekä ihmisoikeuksien alalla. Hänet nimitettiin viime toukokuussa UNICEFin pääjohtajaksi. Tässä esitän nyt muutaman lyhyen johdantosanan. Lissabonin sopimuksen mukaan lasten oikeuksien, alaikäisten oikeuksien suojelusta tuli yksi tärkeistä Euroopan unionin tehtävistä niin sisäisessä että ulkoisessa politiikassa. Tarkoitus on erityisesti varjella lasten oikeuksia. Se on keskeinen osa Euroopan unionin ulkoisia toimia. Lisäksi viitataan turvallisuuteen sekä ihmisoikeuksien kehittämiseen. Turvallisuuden näkökulmasta haasteet, joita lasten elämän suhteen on, ovat melko vakavia, hankalia. Lapsia värvätään, värvätään sotilaiksi halvalla – Lisäksi aseellisissa konflikteissa lapsiin kohdistuu seksuaalista väkivaltaa ja armeijat tai sotilaalliset ryhmät tähän syyllistyvät. Ja tähän pitäisi, tätä pitäisi vastustaa voimakkain toimin. Olemmekin hyvin iloisia, että saamme kuulla näin kunniarvoisen henkilön kannan siihen, miten kansainvälinen yhteisö UNICEFin tuella voi puuttua näihin kysymyksiin. Täällä ei vielä ole kovinkaan monia henkilöitä paikalla vielä, joten meillä ei ole tarvetta nyt rajoittaa professori Leikin puheaikaa. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti herra Albertini ja Orvakarty ja Lohbiller, mutta siitä huolimatta tulee olemaan kohtuullisen lyhytsanainen, vaikkakin paljon sanottavaa olisi. Mutta haluaisin aloittaa painottamalla sitä, kuinka paljon UNICEF arvostaa kumppanuuttamme Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kanssa. Oli minun teki suuri vaikutuksen eilinen tapaamiset kahden komission jäsenen Georgiovan ja, ja Biebalskin kanssa – ja haluan painottaa sitä, heidän työnsä on ja Euroopan unionin työ kehitys- ja ihmisoikeus humanitaarisissa ajoissa on erityisen keskeinen tekijä koko maailmanlaajuisissa ponnisteluissa ja se merkitys vaan kasvaa ja odotankin olen odottanut tätä tapaamista ja arvostaa sitä. Meidän kumppanuuttamme ohjaa lasten oikeuksista annettu yleissopimus. sai lisää potkua Lissabonin sopimuksesta ja sitä on vahvistettu sillä, että Euroopan parlamentti käynnisti lapsiallianssitoiminnan, joka asettaa lasten hyvinvoinnin kaikkiin Euroopan parlamentin politiikan sektoreiden keskiöön. Euroopan parlamentti ja UNICEF jakavat yhteisen vision, että säilytetään ja, ja kohennetaan maailmassa niiden lapsen elämää ja elämää, jotka ovat suurimmassa avun tarpeessa. Meillä on myös yhteinen pyrkimys tuloksiin, koska tulokset ovat ne, jotka ratkaisevat jos me haluamme edistää kaikkien lasten oikeuksia. Siksi tänään haluaisin puhua siitä, miten, me, miten UNICEF kumppaneidensa kanssa pyrkii pääsemään näihin tuloksiin. Khalil Gibranin sanoin joka oli erinomainen äh, iltapäivän ruoilija. Eteenpäin meno ei ole niin paljon kiinni siitä, mitä on, vaan se, että mennään eteenpäin siihen, mitä pitäisi olla. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, meidän täytyy tavoittaa ne lapset, jotka ovat vaikeimmin tavoitettavissa. Löytää lapset, jotka elävät vammojensa kerran, jotka ovat usein piilossa. Saada lapset mukaan myös alkuperäiskansoista ja, ja löytää ne lapset, jotka pakenevat konflikteja. Vaivan liian usein nämä lapset ovat suurimmassa tarpeessa ja suurimmassa riksessä jäädä, jäädä jälkeen. Kuitenkin monen vuoden ajan tänäänkin kehitysasiantuntijat uskoivat, että oli liian liian kallista etsiä juuri näitä lapsia, jotka ovat suurimman avun tarpeessa. Parempia tuloksia, niin meillä kerrottiin, voitaisiin saada auttamalla niitä, jotka oli helpompi tavoittaa. Ja tuloksia on saatu. Eteenpäin on menty. Ja tämä konsepti on auttanut monia lapsia, mutta eivät läheskään riittävästi, eikä suinkaan kaikkia lapsia. Itse asiassa globaali yhteisö alkoi arvioida sen eteenpäin menoa vuosituhannen kehitystavoitteiden valossa. Me havaitsimme, että meidän tuloksemme mitattuna kansallisen keskiarvon mukaan sisälsivät epätoivoa ja eriarvoisuuden lisääntymistä yhteiskunnassamme. Niinpä viime vuonna UNICEF lähti tekemään uutta harjoitusta, jossa testattiin tämä perinteinen viisaus. Me kysyimme itseltämme, tämän kysymyksen, koska tarpeet ovat suurimmat kaikista köyhimmillä ja vaikeimmilla alueilla. Eikö, eikö keskittämisen edut voisi sitten kuitenkin kompensoida ne suuremmat kustannukset? tulokset olivat yhtä hämmästyttäviä kuin me ajattelimmekin. Oikeudenmukaisuuteen pohjautuva konsepti on oikeastaan kustannustehokkaampi ja kestävämpi kuin nykyinen konsepti. Siis tämä ei ole pelkästään oikea tapa tehdä asioita, se on myös fiksu, käytännönläheinen tapa tehdä asioita. Esimerkiksi alhaisen tulotason maissa, joissa on korkea kuolleisuus, jokainen lisäeuro tai miljoona euroa, jotka on investoitettu näiden heikoimpien lapsen tavoittamisiin, voi estää jopa 60 prosenttia, 60 prosenttia enemmän lapsikuolemia kuin nykyinen konsepti. Se, että tavoitetaan ne vaikeimmin saavutettavat, se saattaa maksaa enemmän, mutta se on paljon, paljon kustannustehokkaampi, joka antaa parhaat ja kestävämmät edut useammalle lapselle. Koko organisaatiossamme UNICEF on alkanut tämän konseptin toteuttamisen, joka kulkee rinnan EUn Agenda for Change-strategian kanssa. UNICEFissa me alamme tehdä parempaa työtä kartoittamalla suurimman tarpeen alueita, katsomalla pidemmälle kuin keskiarvoja ja pyrimme kohdentamaan ne vaikeammin tavoitettavat lapset. Me teemme, käytämme paremmin tekstiviestiteknologiaa, joka mahdollistaa epidemian, epidemioiden jäljittämisen ja kouluopetuksen tiedotuksen toimittamisen niille, jotka ovat liian kaukana. Me tuemme myös hallituskumppanina me ponnisteluja investoida lisää näihin ohjelmiin, muun muassa yhteisötyöntekijöiden lisäämisessä, jotka, joita lapset ja heidän perheensä tarvitsevat. Me seuraamme ja arvioimme näitä ohjelmia paremmin, jotta näkisimme mikä toimii, missä on pullonkauloja ja missä tarvitaan lisää resurssointia meidän täytyy seurata paremmin näitä tuloksia, jotta me pystyisimme niitä paremmin hoitamaan, näitä tuloksia. Haluankin kertoa teille muutamia esimerkkejä tästä työstä, joka mielestäni osoittaa, että tällainen oikeudenmukaisuuteen keskittyminen ei ole pelkästään oikea periaate, vaan myös oikea käytäntö. Aloitaanpa sellaisella asialla, joka on aivan äskettäin saavuttanut huomiota osaksi, niin kuin se sen ansaitsee, nimittäin keskenkasvuisuus. Keskinäiskaivuisuus on tulos kroonisesta aliravitsemuksesta lapsen ensimmäisen tuhannen päivän aikana ja sen aiheuttama vahinko on pysyvä kes, sitä ei voida kääntää toisinpäin enää. Keskenkasvuiset lapset eivät ehkä koskaan opi, eivätkä ansaitse niin kuin he voisivat, jos he saisivat kunnollista ravintoa elämänsä alussa. Maailmanlaajuisesti noin 175 miljoonaa lasta on keskenkasvuisia. Se on melkein seitsemän kertaa niin paljon kuin niiden lasten lukumäärä, jotka on alle vuotta Euroopan unionissa. Kuitenkin kuitenkin Kööpenhaminan konsensuksen mukaisesti, joka, joka, jossa on mukana johtavia kehitysasiantuntijoita, jos lapsille annetaan mikroravintoa, A-vitamiineja, sinkkiä, rautaa, jodisuolaa, ovat kaikki aika, aika edullisia ja helppoja toimittaa. Tämä on kustannustehokkain tapa päästä globaaliseen hyvään hyvinvointiin. 2005 perussa maassa, jossa noin 40 prosenttia kaikista maaseudun lapsista kärsii keskenkasvuisuudesta. Hallitus käynnisti tällaisen oikeudenmukaisen pohjautuvan ravinto-ohjelman eräissä, eräillä köyhillä alueilla, ja, jossa UNICEF oli tukenut. Tulos oli 10 prosentin vähentyminen keskenkasvuisuudessa. Tuhannet lapset pystyvät nyt paremmin vastustamaan tauteja, oppivat koulussa ja viime kädessä oppivat ansaitsemaan, huolehtimaan perheestään ja rakentamaan yhteiskuntaa. Meidän kumppanuutemme EU-ssa, sen ansiota on se, että me olemme rakentamassa pitkän aikavälin kapasiteettia ravintotoimintaa, josta hyötyi 50,5 miljoonaa ihmistä ja yli 10 miljoonaa raskaana ja olevaa naista ja imettävää naista, niin Afrikassa kuin Aasiassa. Noin yhdeksässä maassa olemme toteuttamassa oikeudenmukaisuuteen keskittyvää ravinto-ohjelmaa, jolla vähennetään keskenkasvuisuutta, joka antaa lapsille paremman alun elämälle samaan tyyliin tuo oikeudenmukaisuus ja immunisaatio kulkevat käsikädessä. Uudet rokotteet tekevät vähemmän kalliiksi päästä tuloksiin näillä, näissä, alueilla. Ja globaali rokotuskampanja, kuten esimerkiksi polion voittaminen, ei voi onnistua ilman, että päästään näihin etäisiin alueisiin. Me saamme nyt, tavoitamme nyt 80 prosenttia, laps, 80 prosenttia lapsen lapsista, maailman lapsista näillä rokotteilla. Mutta joka vuosi kaksi miljoonaa ihmistä kuolee edelleenkin siitä syystä, että, että tällainen yksinkertainen rokote ei ole saatavilla. Tämä on todella väärin. Me tavoitamme neljä viidestä, mutta meidän täytyy tavoittaa myös se viideskin lapsi. Koulutus on toinen alue, jossa äh, eteenpäin riippuu meidän kyvystämme tavoittaa vaikeimmin tavoitettavat lapset ja missä meidän menestyksemme tuottaa pitkä, kauaskantoisia tuloksia. Me tiedämme, että koulu, sijoitus koulutukseen on tehokkain tapa pitää kansakunnat jaloillaan. Se on erityisen totta silloin, kun puhutaan tytöistä. Koulutettu tyttö on todennäköisempi, sella, todennäköisemmin ansaitsee hyvän elämän, menee naimisiin, selviytyy synnytyksestä ja kouluttaa omia lapsiaan. Vuodesta 1990 me olemme auttaneet näiden koulusta, koulun ulkopuolelle jäävien lasten lukumäärää. Se on alentunut 113 miljoonasta 67 miljoonaa. Enemmistö 67 miljoonasta lapsesta, jotka ovat koulun ulkopuolella, ovat lapsia, tyttöjä, joutuvat syrjinnän tai tällaisen sukupuolisen eriarvoisen takia jäämään pois koulusta. Meidän täytyy saada enemmän tyttöjä kouluun, meidän täytyy saada kaikki lapset kouluun, meidän täytyy tehdä enemmän, jotta koulutuksen laatu paranee. Mikään kansakunta ei ole koskaan vahvistunut tai pysynyt vahvana ilman tällaisia investointeja henkiseen pääomaan. On erittäin tärkeää rakentaa oikeudenmukaisempia integroivia yhteiskuntia. Niin kuin YK pääsihteeri sanoi pari viikkoa sitten, kehitys ei ole kestävää, ellei se ole oikeudenmukaista ja ellei se palvele kaikkia ihmisiä. Tässä on vain muutama sellainen ala, missä UNICEF tekee työtä syventääksemme keskittymistä parempaan oikeudenmukaisuuteen, mutta on muistettava muitakin kriittisiä aloja, kuten esimerkiksi vesi- ja viemärihuolto ja HIVn ja AIDSin vastustaminen. On varmastikin totta meidän työssämme, että suojelemme lapsia konfliktitilanteista, niin kuin mainitsin Lasten käyttö ja hyväksikäyttö aseistettujen joukkojen voimasta on, on moraalisesti kammottavaa ja se rikkoo kansallista oikeutta. Unison on saanut mandaatin YK turvallisuusneuvostolta seurata ja raportoida tällaisia tapauksia ja me, teemme, me tuemme hallituksen ponnisteluja saada nämä kyseiset lapset integroitua takaisin yhteiskuntaan, antaa heille tukea, koulutusta ja työpaikkakasvatusta, joka auttavat heitä parantumaan ja auttaa heitä myös rakentamaan yhteiskuntaa ehkäpä missään muualla köyhimmät lapset eivät ole haavoittuvampia kuin hätätilanteessa Ja missään maailmassa tänä päivänä tilanne ei ole kiireisempi kuin Afrikan sarvessa se on enemmän kuin humanitaarinen hätätila, se on lasten katastrofi, ja minä käytän tätä sanaa tietoisesti. Somaliassa, Etiopiassa, Keniassa kymmenet, ja muuallakin kymmenet tuhannet lapset ovat jo menehtyneet. Ja yli 300 000 lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta ja ovat, ovat kuoleman, todellakin kuoleman vaarassa viikkojen sisään. Mutta kaiken keskus on Somalia, jossa neljä miljoonaa ihmistä ovat äärimmäis, on äärimmäisessä hädässä etelässä. Puoli, Somalian etelässä on puolitoista miljoonaa lasta, vaatii välitöntä humanitaarista apua. Me arvioimme, että noin 200 000 lasta Somaliassa kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta. Ilman kiireistä apua nämä lapset voivat pian olla kuolleita. Parin pahimmilla alueilla Somalian keski- ja eteläosassa UNICEF on työssä. Olemme lisänneet toimenpiteitä näitä akuutteja aliravitsemustilanteita varten. Me yritämme järjestää puhtaan veden e, ja, ja yritämme saada kun terveydenhuoltojärjestelmän toimeenaan lapsille ja me tehostamme toimintaamme. Me olemme hyvin kiitollisia EUlta, EUlle eh, saadastamme tuesta. Tänä päivänä EUn jäsenmaat ovat antaneet lähes 68 miljoonaa dollaria ja lisää varoja on luvattu. ECO on eh, antanut melkein 30 miljoonaa dollaria. Me ymmärrämme, että meistä on hyvä, että lähes puolet näistä kriittisistä varoista ei ollut korvamerkittyjä eh, ja näin on se antaa meidän paikallistoimistolle suuren liikkumavaaran käyttää niitä välittömiin tarpeisiin. Kuitenkin varoittaisin, tilanne Afrikan sarvessa pahenee eh, entisestään. Kriisi ei ole vielä huipussaan ja kun satoja ei ole luvassa eh, loppuvuonna, rankimmat ajat ovat edessä. Mutta me emme saa lannistua tästä pikemminkin. Emme me aiokaan. Meidän täytyy nähdä tämä mahdollisuutena ja velvollisuutena pelastaa mahdollisimman monia ihmishenkiä ja lasten henkiä kun me mobilisoimme resursseja tämän katastrofin hoitamista varten, meidän täytyy muistaa, että konfliktin ja ilmastonmuutoksen vaikutukset jatkuvat ja tuhoavat näitä haavoittuvimpia alueita, huolimatta meidän ponnisteluistamme ennakoida, estää ja valmistautua niihin. Tämä on yhä suurempi haaste tämän päivän finanssitilanteessa. Nykyinen finanssikriisi on jo pakottanut meitä kiristämään vyötämme. Me olemme tehneet tämän UNICEFissakin, mutta silloin kun me vähemmän kustannuksiamme, me emme saa heikentää pyrkimyksiämme pelastaa näiden haavoittuvien lasten elämä. UNICEFissa me olemme pystyneet leikkaamaan kustannuksia, ei siten, että leikataan ohjelmia, koska ymmärrämme, jokainen euro voi auttaa saamaan rokotteita tai koulukirjaa. Me olemme tehneet huomattavia leikkauksia pääpajassamme ja me olemme tehostaneet työtämme. Meidän täytyy olla myös tilivelvollisempia. Tämä vaatii enemmän läpinäkyvyyttä. Unicefin hallitus olen iloinen siitä, että voin sanoa, että UNICEFin hallitus äskettäin hyväksyi ratkaisun, jonka mukaan kaikki kansainväliset järjestöt, kuten Euroopan komissio ja globaali rahasto, pääsevät tutustumaan meidän tilintarkastusraportteihimme. Olen pyytänyt myös hallitusta hyväksymään seuraavan tärkeän vaiheen, jolloin, joka merkitsee sitä, että nämä raportit saadaan käyttöön meidän kotisivuillamme vuonna 2012 loppuun mennessä tai jopa sitä ennenkin. Ja se olisi aika radikaali innovaatio kaikissa näissä ponnisteluissa, joissa on puhunut, me olemme iloisia, että meillä on yh, yh, Euroopan komissio ja Euroopan parlamentin kanssa yhteinen asia, eli lasten oikeudet. Me emme voi onnistua missään näissä ponnisteluissa, ellei me toimi kumppanuudessa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla ja erityisesti kun puhutaan vaikeimmin tavoitettavista lapsista, niin toivon, että olette yhtä ylpeitä kuin teidän pitäisi olla siitä vaikutuksesta, mikä teidän työllänne on ollut, ei pelkästään Unicefissa ja, meidän, ja muissa järjestöissä, vaan, vaan niiden kannalta, jotka, joita me palvelemme, eli lapsien kannalta. Me odotamme tätä työtä ja me pyrimme parempiin tuloksiin, me haluamme päästä eteenpäin, mikä pitäisi olla, ja teidän avulla me, me saamme maailman, joka tulee toteutumaan, maailma, jossa lapset kasvavat vahvoiksi ja terveiksi. Kiitoksia. Grazie, eh, dottor Lake. Kiitos, tohtori Lake, tästä hyvin kattavasta ja koskettavasta esityksistä. Siinä oli paljon tietoa. Tässä kokouksessa puheenjohtajana toimii myös kollega Kreetu, joka on kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja, ja hän jatkaa johtamista tästä eteenpäin tässä keskustelussa. Of course. No kiitoksia. Myös minulle on suuri kunnia johtaa tätä keskustelua yhdessä kanssanne. Arvostamme kovasti tilaisuutta saada tavata teidät erityisesti näinä kovina vaikeina aikoina, kun konflikteja syntyy kaikkialla maailmassa. Niin kuin tiedätte, DEVE-valiokunta on viime vuosina tehnyt läheistä yhteistyötä UNICEFin kanssa lasten oikeuksien puolustamiseksi. Yhteistyömme on sujunut erittäin hyvin. Esimerkiksi 2010 Euroopan kehityspäivien puitteissa. Tämän lisäksi olemme puhuneet muun muassa Haitin lapsityövoiman käytöstä sekä lasten oikeuksista täällä Euroopan parlamentissa. Ja haluaisin tätä hedelmäistä yhteistyötä toimielintemme välillä vahvistaa entisestään. Kaikkihan me tiedämme, että konfliktit useimmiten iskevät kovimmin, vaikuttavat kovimmin naisiin ja lapsiin. Ja meillähän on mietintö naisten ja lasten tilanteesta konfliktissa juuri valmisteilla. Paitsi, että ruoan elintarvikkeiden viljely ja valmistaminen on, tai saatavuus on vaikeaa, myös äh, kuljetuksessa on ongelmia terveydenhuollossa ja niin edelleen, ja tämä vaikuttaa. Äh, ehkä voisitte, ehkäpä voisitte myös äh, arabikevään konfliktin vaikutuksista – puhua, niin tarkoitin tässä, että on otettu panttivankeja ja meidän tulisi suojella naisia ja lapsia näiltä vaaroilta, joita tietenkin on olemassa myös muulloin kuin konfliktitilanteissa. Puhuitte Somalian tilanteesta. Somalian lapsia on järjestelmällisesti rekrytoitu sota toimiin eturintamaan. He eivät ole saaneet suojelua eivätkä Äh, koulutusta, eivätkä heidän oikeutensa ole toteutuneet, joten todella toivomme, että Somalian alueella ollaan entistä aktiivisempia näissä suojelutoimissa. Euroopan unionihan on merkittävin maksaja, mutta sen rooli ei valitettavasti äh, aina ole konfliktien ratkaisussa parhaiten esillä, joten haluamme, niin kuin tekin puhuitte, vastuunkannosta ja yhä useampi maa on tullut yhä itsekäämmäksi ja kyllä meidän täytyisi huolehtia tietenkin siitä, että lahjoittamamme varat menevät oikeaan osoitteeseen oikeille ihmisille ja ö, oikeille tahoille, jotka tätä tukea eniten tarvitsevat. Deven kannalta nostaisin myös esiin Malesian lasten tilanteen. Lapsia on Malesiassa pidetty panttivankeina – ja tämä on jo vuosikymmenten ajan ollut esillä. Samoin e, Irlanti, jonka lastenkodeissa lukuisat lapset kärsivät seksuaalisesta ja muusta hyväksikäytöstä. Ja ehkäpä me voimme todella löytää uusia yhteistyökeinoja niin, että voisimme todella välttää sen, että nämä asiat kärjistyvät ja tulevat entistä pahemmiksi. Tämän verran DEVE-valiokunnan puheenjohtajalta, minulta ja nyt mielelläni annankin puheenvuoroja kollegoille. Joten kollegat Afetista ja Devestä saavat luonnollisesti nyt puheenvuoron. Ensimmäisenä herra Pantseri. Grazie, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että pääjohtaja on tullut paikalle, koska tämä on merkittävä tilaisuus käydä keskustelua. Ja kun nyt katson teidän tekemäänne työtä, joka on aivan epäilemättä hyvin tärkeää, niin todella on tunnustettava tämä työ e, kaikkialla maailmassa. On useita toimintaohjelmia, jotka tekin mainitsitte. Halusin kuitenkin kysyä teidän mielipidettänne sen suhteen, että valitettavasti aiheet, joita käsittelemme, eivät ole pelkästään humanitaarisia kysymyksiä. Suuri osa ongelmista, joihin teidän on tartuttava, vaikuttavat tai ovat suoraa seurausta poliittisista päätöksistä tai valinnoista. Ja kyse on läntisestä yhteiskunnasta, jossa todella käytetään huonolla tavalla hyväksi erilaisia luonnonvaroja esimerkiksi. Ja kun nyt ajatellaan tätä maailmanlaajuisesti, niin kaksi kolmasosaa eri varoista, luonnonvaroista, sen käyttää yksi, kaksi kolmasosaa, yksi kolmasosaa koko väestöstä. Joten tässä on poliittiset päätökset hyvin tärkeässä asemassa. Joko kehitysmallit, joita on toteutettu, nehän ovat näiden epätasapainoisuuksien lähteenä. Olisi siis tärkeää, että UNICEF olisi paremmin edustettuna, kun tehdään poliittisia päätöksiä, paremmin kuin tällä hetkellä, joko siinä vaiheessa, kun toimintaohjelmaa suunnitellaan tai kun niitä täytäntöön pannaan. Usein nimittäin on sellainen vaikutelma, no ehkä tässä arviossani erehdyn, mutta usein tuntuu siltä, että toimet toteutetaan ennemminkin jälkeenpäin kuin etukäteen. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, että olisiko teidän mielestä tarpeen, että UNICEF olisi paremmin edustettuina kansainvälisillä keskustelufoorumeilla ja Voisitteko kertoa myös tämänhetkisestä tilanteesta ja olisiko mahdollista osallistua siihen paremmin. Teidän työssännehän on tärkeää se, että ongelmia voidaan ennaltaehkäistä, mutta myöskin, että niitä, niihin puututaan myöhemmin. Anybody else who... Haluaisiko kukaan muu käyttää puheenvuoroa? The Brock herra Brock. So. No niin, ehkäpä... Anteeksi, kuinka? Kyllä, minulta aina kysymyksiä irtoaa, jos haluatte. Thank you very much. Kiitoksia. Niin, haluaisin esittää kysymyksen. On mukava, kun olette täällä jälleen. 15 vuotta sitten vissiin tavattiin viimeksi. Yksi kysymys. Tällä hetkellä käydään hyvin paljon keskustelua Keski-Aasian Aasian maiden kanssa. Kyse on usein kauppakysymyksistä. Esimerkiksi lapsityö. Ja haluaisin teiltä neuvoa, mitä voimme tämän suhteen tehdä, erityisesti kun olemme sitä mieltä, että tässä on UNICEFin ja ILOn yhteinen etu kyllä kyseessä ja ehkäpä eh, voitaisiin tätä yhteistyötä parantaa ja ehkäpä voitaisiin saada neuvoja sen suhteen, että miten tämä saadaan eh, paremmin toimimaan käytännössä. Useinhan meillä on erilaisia sopimuksia, mutta niiden täytäntöönpanon suhteen ei ole seurantaa, ei ole tarkastuksia, että täyttyvätkö ehdot eri maissa. Ja haluaisin tästä kyllä kuulla teiltä hiukan neuvoja. Emme näissä kysymyksissä hoida tonttiamme niin hyvin kuin meidän pitäisi. Thank you. I think, uh, miss... Kiitos varmaan äh, rouva Lohpiler, joka on ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja. Haluaisi, ehkä teillä on jotain johtopäätöksiä? Maybe you would like to answer. Vai pitäisikö ehkä herra Leikin käyttää puheenvuoro ensin, vastata ensin Yes, maybe the first Mr. Lake to respond to... Ehkäpä herra Lake voi tosiaan vastata näihin kysymyksiin ensin ja sen jälkeen sitten kuulemme päätelmät. Yeah. Please. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon ja kiitos näistä hyvin erilaisista ja hyvin kiinnostavista kysymyksistä. Erityisesti täytyy sanoa, jos voin todeta, haluais, olen kiinnostunut tästä hyvin laajasta kysymyksestä, ne, joka todella osuu UNICEFin toiminnan ytimen sen sydänalueelle. UNICEF on ainut YK-virastoista, joka tällä hetkellä Etelä- ja Keski-Somaliassa voi työskennellä. UNICEF, UNICEF on esimerkiksi toteuttamassa polio kampanjoita Afganistanin sellaisilla alueilla, joihin kenelläkään muulla ei ole pääsyä. Samoin UNICEF yhdessä komission kanssa tekee tärkeää työtä vaikeissa poliittisissa olosuhteissa maissa, joissa esimerkiksi Zimbabwe tai muut maat, joissa EU on vaikea toimia suorasti ihan poliittisista syistä. Eli on äärimmäisen tärkeää, että UNICEF säilyttää ei-poliittisen statuksensa ja että se todella ymmärretään ei epäpoliittisena järjestönä. Toisaalta olette aivan oikeassa siinä, että on hyvin vaikea tehdä eroa erityisesti laajalla makrotasolla poliittisen ja epäpoliittisen välillä, koska poliittiset päätökset, niin kuin aivan hyvin tiedätte, vaikuttavat hyvin paljon lasten elämään ja UNICEFin työhön. Eli me käymme jatkuvaa keskustelua UNICEFin sisällä sen suhteen, että mihin voidaan raja vetää poliittisen ja epäpoliittisen välillä, eikä tähän ole mitään selkeää vastausta. Kuitenkin yritämme ottaa kantaa laajoissakin kysymyksissä, joita te nostitte, ottaa kantaa myös poliittisilla foorumeilla, kunhan kannanottoamme ei voida mitenkään tulkita puolueelliseksi ja kunhan ei voida ajatella, että pyrimme johonkin poliittiseen lopputulemaan, ei vaan me toimimme vain lasten nimissä. Kerropa teille esimerkin. Olen hyvin huolissani ja varmasti me kaikki UNICEFissa olemme erittäin huolissamme päätöksistä, joita, raho, joihin rahoituskriisi, talouskriisi johtaa niin Euroopassa kuin muuallakin teollistuneessa maailmassa ja ehkä vieläkin erityisemmin juuri G20-maissa, mutta muissakin maissa kehityspolitiikka on nyt suurennuslasin alla. Tämähän on hyvin laaja kysymys tietenkin. Ja minä pelkään, että on olemassa suuri vaara sille, että ollaan niin huolissaan lyhyen aikavälin tilanteen kehittymisestä, että eh, investoidaan esimerkiksi työvoimavaltaisiin työpaikkoja luoviin eh, suuriin infrastruktuurihankkeisiin kotimaassa, eikä investoida sosiaalialaan, inhimilliseen pääomaan, koulutukseen, ja lapsiin erityisesti. Sillä jos nämä investoinnit kuivuvat, niin tällä on hyvin syvää luotaava vaikutus tulevaisuuteen. Ja niin kuin tuossa alkupuheenvuorossani jo totesin, niin ei voida, ja kyllähän historiakin osoittaa, että ei voi saada aikaan tervettä kehitystä ja tervettä kasvua, ellei se ole kestävää ja ellei se hyödytä koko yhteiskuntaa, Elleivätkö investoinnit, etteivätkö investoinnit esimerkiksi koulutukseen ja terveydenhuoltoon hyödytä koko yhteiskuntaa. Niiden on hyödytettävä kaikkia eri tahoja. Tämä todella on kysymys, joka on hyvin laaja ja viime kädessä itse asiassa poliittinen kyse on oikeudesta ja tasapuolisuudesta mm, ja talouspolitiikasta ja investoimisesta tulevaisuuteen, koulutukseen, terveyteen ja lapsiin. Ja UNICEF tätä viestiä välittää kaikkialla, kaikkialle minne se menee ja niin teen täälläkin. Tämä liittyy tietenkin näihin kysymyksiin, jotka alussa esititte liittyen lasten järkyttävään äh, hyväksikäyttöön aseellisissa konflikteissa heidän äh, rekrytoimisensa äh, lapsisotilaiksi tai heidän käyttämisensä panttipankkeina. Lasten murhat vastikään Jemenissä murhattiin kaksi lasta. Syyriassa on ollut monia siviiliuhreja, myös lapsia. Ja tämä kaikki on todella vastenmielistä. UNICEF UNICEFin on äh, tasapainoiteltava, oltava hyvin varovainen. Yhtäältä meillä on turvallisuusneuvoston mandaatti, jonka 1998 ähm, päätöslauselmassa vastikään saimme, ja siinä todettiin, että että esimerkiksi jos hyökätään kouluihin tai, tai koululaisiin, niin tätä pidetään erittäin vakavana rikoksena luonnollisesti. Meillä on todella omat raportointikäytäntömme. Raportoimme muun muassa lapsityövoimasta ja Keski-Aasiassa tilannetta juuri tarkkailemme. Yksi tärkeä roolimme on juuri valvoa ja raportoida ja tehdä läheistä yhteistyötä erityislähettiläiden kanssa, mitä tulee esimerkiksi lasten ää, käyttöön ää, lapsisotilaina sotilaissa konflikteissa. Ja meidän on huolehdittavaa luonnollisesti hyvästä hallinnosta ja me pyrimme tietenkin olemaan yhteistyössä hallintojen kanssa, jotta he vapauttaisivat lapsisotilaita ja auttaisivat ja että lapset voitaisiin integroida yhteen näiden järkyttävien kokemusten jälkeen. Meidän on toimittava todella kahtalaisesti. Meidän on tasapainoiteltava varovasti valvonnan, monitoroinnin suhteen ja toisaalta pyrittävä edelleen säilyttämään yhteistyösuhteet niin, että voimme huolehtia esimerkiksi lapsisotilaista. Ja samoin, aivan samoin, jos sallitte, sanoisin, että me olemme lasten oikeuksien merkittävin maailmanlaajuinen puolustaja, ja me emme näistä oikeuksista, niiden puolustamisesta luovu koskaan. Emmekä taivu koskaan. Toimimme yli 150 maassa maailmanlaajuisesti myös Euroopassa ja Amerikassa. Annamme lausuntoja lasten tilanteesta aina kun vain näemme, että ongelmia saattaa olla. Ja meidän on luonnollisesti voitava jatkaa ohjelmamme toteuttamista lasten puolesta eri maissa. Ja tämä todella vaatii tällaista varovaista diplomatiaa. Meidän on siis tehtävä selväksi, että vaadimme lasten oikeuksien toteuttamista, mutta tavalla, joka edelleen mahdollistaa meidän toimintamme kaikkialla maailmassa – emmekä näin ollen tuomitse poliittisia järjestelmiä tai hallitusten politiikkaa. Toimimme lasten nimissä. Jos UNICEFilta joskus lähtee mm, tai poistuu tämä mahdollisuus toimia kaikkialla, niin äh, tilanne kyllä kärjistyy pahasti, koska tällä hetkellä me olemme ainut taho, joka todella lapsia ja heidän oikeuksiaan voi puolustaa kaikkialla maailmassa. Ja tämä kattaa myös muun muassa Malesian ongelmat, joihin te, joihin te viittasitte. Ja tämä ongelma on, tiety, on tietyissä maissa hyvin suuri ja lasten institutionalisoiminen, laitostaminen erityisesti nuorella iällä, että heidät otetaan laitoksiin, rikkoo lasten oikeuksien peruskirjaa – sillä kysehän on aina lapsen edusta, lapsen edun ajamisesta, eikä ole juurikaan tapauksia, joissa laitostaminen olisi lapsen oikeuksien puolustamista parhaalla tavalla. Lasten täytyy saada elää onnellinen lapsuus, että heistä voi tulla tuottavia aikuisia. Tässä kai vastasin useimpiin kysymyksiin ja erityisesti mitä Keski-Aasiaan ja lapsityöhön tulee. Teemme yhteistyötä ILOn kanssa. olin Käristonissa pari kuukautta sitten ja odotan kovasti yhteistyötä Euroopan unionin ulkoasianhallinnon kanssa ihan siellä kentällä kenttätyössä. Meillä on yhteisiä ohjelmia ja katsomme luonnollisesti niiden täytäntöönpanoa ja ajamme yhdessä hallitusten ja yritysmaailman kanssa lasten oikeuksia, taistelemme näitä järkyttäviä lasten oikeuksien rikkomuksia vastaan. Mrs. Lochbiller. Kiitos. No niin, rouva Lochbiller, ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja, päättää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Kiitoksia siitä, että saan myös puhua minun tehtävänäni on kaiketi nyt tehdä jonkinlainen johtopäätös tai loppupuheenvuoro. Minä ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että tulit tänne parlamenttiin keskustelemaan meidän kanssa ja, ja minusta te, te, teidän puheenne oli hyvin informatiivinen ja vaikuttava vaikuttava siltäkin puolelta, että UNICEF tekee paljon ja aloititte sillä, että te keskitytte tällaisen alhaisen tulotason yhteisöihin ja erityisesti äh, siellä oleviin lapsiin. En nyt tiedä, kuka voi äh, laittaa tähän kysymysmerkin. Minusta se on paras investointi, mikä, minkä voimme tehdä. Kuitenkin kolmasosa väestöstä on äh, lapsia. Tämähän on valtava osa meidän yhteiskuntaamme. Se on meidän tulevaisuutemme. On myös vaikuttavaa, mitä sanoitte eräistä toista asio- muista asioista se oikeastaan pisti minut häpeämään nähdessämme, että me kansainvälisenä yhteisönä teemme edelleenkin niin kovin vähän ja investoimme niin vähän. Me voisimme kuitenkin tehdä paljon eh, enemmän eh, eh, poistaaksemme jotakin sairauksia tai, tai parantaaksemme elintarvikehuoltoa ja, ravi- ja tilannetta tämä ei ole teidän ainoa asia, mutta tämä on kuitenkin keskeinen asia. Lassen, Lassen oikeudet me EUn puolella me olemme hyvin olemme pikkusen vähän, vähän lapsia siinä mielessä, että vain tämän vuoden keväänä, vasta tämän vuoden keväänä EU hyväksi tällaisen äh, strategian lapsin, lasten oikeuksista. Ja nyt kun tämä, tätä lasta lähdetään kasvattamaan, niin Ehkä me voisimme oppia teidän asiantuntemuksestanne ja tuesta. No ihmisoikeuskomitea tietenkin, ihmisoikeusvaliokunta tietenkin, me olemme tehneet päätösasmia äh, äh, oikeudesta koulutukseen ja me olemme äh, vahvasti halunneet keskittyä erityisesti tyttöihin. Mutta meillä on myös suuntaviivoja ja on, puhutaan erilaisista ihmisoikeusrikkomuksista – me puhu, olemme puhuneet lapsisotilaista ja eri EUn edustustat käyttävät tätä terminologiaa paikan päällä. Ja toivottavasti me voimme parantaa tätä toimintaa. Luulenpa, no edelleenkin minä kiitän teitä. Ja tehän sanoitte, että EUn jäsenvaltiot antavat 68 miljoonaa EU-dollaria, USA-dollaria ja sitten Eko vielä 30 miljoonaa. Siis Afrikan sarvessa. Mutta me kyllä kaikki ymmärsimme, että että tämä on, tämä on tarpeen tukea teitä ja auttaa myös rahoituksessa ja enemmänkin, jotta voimme, jotta voimme tehdä enemmän. Kiitoksia vielä. Let's start the last uh, point on our... Eiköhän aloiteta se viimeisellä kohdalla esityslistallamme. Tässä on keskustelu johdonmukaisesta politiikasta autoritaarisia hallintoja kohtaan ja on kysymys EUn soveltamien ja rajoittavien toimenpiteiden tehokkaammasta käytöstä. Tästä ovat siis kohdat 13-14 esityslistallamme. Ja me ehdotamme, että antaisimme puheenvuoron ensin Sir Graham Watsonille – ja sitten Rova Portilalle. Ja sitten käymme yhteiskeskustelun. Tämä lienee, tämä säästänee meidän aikaa. Ja me hoidamme nämä asiat sitten adekvaatilla tavalla. Ja sen kummemmin puhe, puheittaa Sir Graham. Thank you, Chairman. Chairman, in this... Kiitos puheenjohtaja. Tässä mietinnössä pyrin käyttämään Euroopan parlamentille Lissabonin sopimuksesta tulevia uusia toimivaltuuksia päätöslauselman suositusten muodossa. Ja tässä on suosituksia neuvostolle, komissiolle ja korkealle edustajalle, jotta ne toimisivat johdonmukaisesti toimivaltuuksiensa puitteissa. Kyse on pakotteista. No pakotteista, joka on josta ei ole yhtä tarkkaa määritelmää kansainvälisessä oikeudessa ja se on yksi niistä kiistanalaisimmista käsitteistä, joita käytämme. Mutta me on mahdollisuus eristää niiden kohteet. On tiettyjä rajoittavia toimenpiteitä, on pyritty yhä enemmän ja enemmän käyttämään järkeviä pakotteita yksilöihin tai yksilöryhmiin kohdistuva sellaisia niin, että käytetään NS-mustia listoja esimerkiksi asettamalla taloudellisia kattavia pakotteita, tuontikieltoja. Kuitenkaan EUlla ei koskaan ole ollut kaiken kattavaa politiikkaa pakotteiden alalla, ja siksi nyt valiokunta pyrkiikin, pyytääkin komissiota pohtimaan tätä asiaa. Kyse on EUn yksipuolisista pakotteista, ei sellaisista, joita YK määrää. Ja nyt pyydetään johdonmukaista politiikkaa pakotteiden alalle, koska tunnustetaan, että tässä jäsenvaltioiden täytyy paremmin jakaa EUn viranomaisten kanssa tietoa esimerkiksi niistä varoista, joita pankkitileillä on ja jotka on mahdollisesti jäädytetty. Ne, jotka vastustavat tätä, voisivat ajatella, että pakotepolitiikka on enemmänkin takautuvaa kuin ennakoivaa ja voitaisiin ajatella, että se edistää hallinnon muuttamista. Minun näkemykseni on se, että pehmeä lainsäädäntö on ollut todella tehokasta ja se on edistänyt hallinnon vaihtumista ja tätä kaikkea täytyykin vahvistaa. EUn pakotteita on pakotteiden tavoite tai yksi niistä on ollut se, että hallituksia pyritään kehottamaan olemaan käyttämättä autoritäärisiä toimenpiteitä Zimbabwesta tai Norsunluorannikolla ja voitaisiinkin miettiä sitä, että miksei näitä pakotteita käytetä kaikkiin niihin hallituksiin, jotka ovat epädemokraattisia, toimivat epädemokraattisesti tai autoritäärisesti, esimerkkinä vaikkapa Singapore. Nimittäin epäjohdonmukainen täytäntöönpano näissä politiikoissa heikentää EUn uskottavuutta ja heikentää myös itse toimenpiteiden tehokkuutta. En väitä olevani mikään pakotealan asiantuntija, Otan mielelläni vastaan neuvoja kollegoilta ja otan mielelläni vastaan myös tarkistuksia mietintööni. Uskon kuitenkin, että unionia hyödyttäisi se, että täsmennettäisiin tätä kattavaa politiikkaa. Mietinnössä esitetään laajentaa, tai sitä on tarkoitus laajentaa. Itse aion esittää ainakin kaksi tarkistusta liittyen kahdenvälisiin kauppasopimuksiin ja sitten ö, niiden ö, rankaisemiseen EUn sisällä, jotka pakotteita eivät noudata tai kiertävät niitä. On tarkasti määriteltävä se, milloin rajoittavia toimenpiteitä voidaan soveltaa, mitä nämä toimenpiteet voisivat olla, millaisissa poliittisissa konteksteissa niitä voitaisiin asettaa. Olisi myöskin luotava johdonmukainen pakotepolitiikka niin, että jäsenvaltiot puhuisivat yhdellä äänellä ja että pakotteita täytäntöön pantaisiin yhdenmukaisesti ja tiukasti myöskin yrityksiin kohdistuvat pakotteet ja että e, koko periaate siitä, että käytetään näitä pakotteita, määriteltäisiin. Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon on tähän ryhdyttävä. Johdonmukaista politiikkaa on täytäntöön pantava EUn sisäpuolella – mutta myöskin ulkoisissa toimissa, kansainvälisen, kansainvälisen yhteisön yhteydessä, jotta voimme vaikuttaa maahan, joka pakotteiden kohteena on. Lisäksi pitäisi määritellä sellainen ähm, politiikka, ulkoinen politiikka, joka on eettistä ja jota voidaan soveltaa johdonmukaisesti. Kiitoksia kovasti. Olette aivan oikeassa siinä, että tässä on kovastikin paljon äh, mahdollisuuksia käyttää tätä välineitä, tätä välineitä, ja se on kuitenkin poli, luonteeltaan poliittinen päätös lähteä pakotteiden tielle. Ja tehän tiedätte, että tämä ei nyt suoraan riity pelkästään Euroopan unionin, mutta tämä oli eil, eil, eilisessä YK äänestyksessä. Se oli hyvin indikatiivinen suuntaa antava. Nyt haluankin pyyten antaa puheenvuoron Rova Portellalle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tämä päätöslauselma puhuu EUn sanktiopolitiikan yhdenmukaisuudesta ja mekin olemme huolissamme tästä johdonmukaisuudesta. Kysymys onkin siitä, että pakotteet purevat paljon paremmin, jos niitä voidaan, jos niillä saadaan myös tuloksia aikaan. Ei riitä, että otetaan pakotteita, mutta haluamme, että pakotteet myös toimivat. Ja ehdottaisinkin neljää pääuudistusta. Ensinnäkin tavoitteiden tavoitteet pitää määritellä paremmin. Yleinen yhteinen kanta yleisin, se kertoo motiiveista, miksi sanktiota äh, otetaan käyttöön, mutta on syytä myös puhua tavoitteista ja paljon enemmän saataisiin, siis pitää, tarvitaan selkeyttä tavoitteisiin, koska koska meidän täytyy pystyä myös mittaamaan sanktioiden vaikuttavuutta. Toisekseen tässä oikein puhutaan pakotteiden vaikuttavuuden mittaamissa, mutta sitä ei mitata, pitäisi mitata vain kerran. Sitä pitäisi selvittää jo etukäteen. Vaikutusarviointi pitäisi tehdä, jotta sanktiot voidaan suunnitella niin, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita. Etukäteisarviointi on tarpeen jotta näitä sanktiotoimia pystytään paremmin suunnittelemaan. Ja tämä sisältää myös analyysin taloudellisista sosiaalista rakenteista kohteessa, miten tietyt toimet voisivat vaikuttaa tiettyihin, tiettyihin talouden sektoreihin ja, ja yhteiskunnan sektoreihin ja millä tavalla sitten tämän kohdemaan eliitti tulee sen kokemaan. Mitä, to, mitä, mitä mikä puree kohteessa ja millä tavalla se vaikuttaa kansalaisiin, eliittiin, kansalaisiin ja eliittiin ja, ja käsityksen johtajuudesta. Kolmesteksi mahdollisuus poistaa sanktiot <clears throat> lainsäädännön tasolla sitä pitäisi tukea kommunikointi, kommunikoimalla kyseisten kohdemaiden johtajien kanssa, jotta voidaan selvittää, että mitä heidän pitää tehdä, ja sanktiot voidaan poistaa. Ja EUn EU sitten täytyy reagoida siihen, miten, miten siellä toimintaan. Tämä edellyttää jatkuvaa konsultointia ja, ja seurantaa esimerkiksi AKT-maissa. Nyt tässä puhun e, e, kehitysavun jäädyttämisestä 96 artiklan pohjalta kotonusopimuksesta. Siinä on tiettyjä elementtejä, joita voisi helposti siirtää tähän yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sanktiopolitiikkaan. Lopuksi yksittäiset sanktiot ovat tällä hetkellä liian, pie, liian pieniä sanktioyksiköitä, joka oli osittain ulkosuudenhallintoon ja toisaalta komissioon. Nämä pitäisi sulattaa jotta, yhteen, jotta saataisiin parempi tiedonvaihto aika ja voitaisiin luoda synergiaa, jotta voidaan parantaa tätä asiantuntemusta, niin siihen voitaisiin ottaa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka suorittaisivat vaikutusarviointia ennen sanktiointia ja sanktioinnin jälkeen. Paljon kiitoksia. Kiitos. Ja ehkäpä sitten yhden asemasta tulla päädytään kolmeen. Yleensähän näin käy. No, joka tapauksessa kiitoksia. Nyt tietän, että, että meillä on useita varjoesittelijöitä ja muita kollegoita. Kyllä. Ja ensinnäkin Rova Jekle puhuu. Ensinnäkin. Kiitoksia puheenjohtaja ja lämmin kiitos kummallekin edelliselle puhujalle. Ja haluan painottaa sitä, että tämä aloite on hyvin tärkeä aloite. Ja meille Euroopan parlamentissa on hyvä, äh, että herra Watson otti esille tämän aloitteen. Ja tässäkin, vaikkakin nämä ovat poliittisia päätöksiä, joista puhuttiin, mutta on kysymys poliittisen päätösten viisaudesta. Nyt Lissabonin jälkeen meillä on oikeus vaatia tällaisia asioita. Minulla on e, ennen kaikkea pari kysymystä. Et, ja varmasti ne selviävät keskustelussa ja niiden voidaan selvittää myös tarkistuksilla. E, nyt tässä puuttuu selkeä määritelmä siitä, mikä on autoritäärinen hallinto. Esittelijä Watson sanoi, että että tietynlainen epäjohdonmukaisuus on olemassa, millä tavalla suhtaudumme tuohon tai tähän autoritaariseen hallintoon. Se meidän täytyy selvittää. Meidän täytyy hyvin tarkkaan muistaa, e- että missä määrin on mahdollista – mitä, missä määrin sanktiot, sanktiot saattavat vahingoittaa kansalaisyhteiskuntaa, että millä tavalla voimme vähentää sanktioiden vahingollisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Ei ole kysymys pelkästään sanktioiden vaatimisesta, vaan myös on kysymys myös siirtymäkausista ja sanktioiden poistamisesta. Ja tämä täytyy esittää selvemmin tämä kysymys kuin mitä aikaisemmin olen kuullut. Mikä, on, mikä rooli voi olla Euroopan parlamentilla tässä asiassa? miten se voi osa- osallistua tähän selvittämisprosessiin, millä tavalla voimme valvoa sanktioita ja miten niitä pannaan täytäntöön ja miten sitä valvotaan. Eli kollega Watson, minä tuen teitä kyllä teidän vaatimuksessanne, jonka te esitette, että ihmisoikeuslauseke kahdenkeskisessä kauppasopimuksessa on, sen täytyy olla perusta ennen kuin päätöksiä tehdään. Voin vain sanoa teille, että tällä hetkellä neuvottelemme Marokon kanssa – ja näissä neuvotteluissa olemme aika pitkällä, ja jos tätä, tämä taustataan mukaan kuvioon, kuvaan, niin se, se merkitsee lisätyötä. Mutta meidän täytyy olla oikeudenmukaisia. Emme voi sanoa, että tuolla on toimaa, jonka kanssa haluaisimme olla yhteistyötä, ja niin, ne ovat mukavia ihmisiä, mutta täällä on tämä toinen maa, joka ei ole niin kiva. Eh, ehkäpä meidän, meidän pitää olla oikeudenmukaisia, ja tuen teitä siinä, että meillä on selkeät peruslinjaukset meidän pitäisi kaikissa sanktioissa myös muistaa se, että suhteet kuuhunkin maahan eivät keskeydy tai katkea, että me, meillä on kestävää dialogia, jonka täytyy säilyä, jotta sitten saataisiin myöhemmin rakennettua demokraattista yhteiskuntaa tuossa maassa, jota voimme tukea tietenkin. Ja tässäkin kohdassa meidän täytyy varmistaa, että kansalaisyhteiskunta on meidän mukanamme. Ja lopuksi minusta on tärkeää että mietimme sitä, millä tavalla mahdollisesti voimme taata sen, että jäsenvaltiot eivät sitten mittaa kahdella, kahdella mittarilla, vaan että meillä on selkeät määritelmät siitä, mikä on autoritaarinen hallinto, että meillä on selkeä linjaus, joka perustuu siihen, että me, joka toteaa, että milloin sanktiot langetetaan ja mitkä ovat ehdot sille, mill, miten niitä hoidetaan ja miten sitten taas sanktioista ja missä olosuhteissa, miten niistä voidaan luopua. Paljon kiitoksia tästä ensimmäisestä keskustelusta. Odotan ilolla yhteistyötä. Kiitoksia. Herra Thank you. The reporter... Kiitos. Esittelijä Watson mainitsi, että hän ei ole asiantuntija tällä alalla, mutta minun mielestäni hänen mietintöluonnoksensa on hyvin vakaa, hyvin rakenneltu ja pohdintaa herättävä. Minulla olisi tässä muutama huomio. Ensinnäkin yhtenäisyyden puute jäsenvaltioiden välillä. Yksittäiset jäsenvaltiot usein säilyttävät erityissuhteita, kaupallisia tai historiallisia suhteita ongelmallisten alueiden kanssa ympäri maailmaa. Ja Tämä vesittää kyllä EUn kapasiteettia kokonaisuutena niin, että saataisiin näitä sanktioita mahdollisimman kattavasti täytäntöön pantua. Ja tässähän kohdassa yksi vaaditaan tiukempia kriteereitä ja ihan laadullisia määräisiä kriteereitä sanktioiden langettamiselle – Eh, ja sitten tietenkin toinen ongelma on eh, autoritäärisen hallinnon määritelmä. Mutta tällä ehdotuksella pyritään siihen, että jos eh, sanktioiden kriteerit ovat aina samat ja ne ovat objektiiviset, niin yksittäisten jäsenvaltioiden on vaikeampi estää tai kiertää tätä yhteistä politiikkaa sanktioista tulisi näin johdonmukaisempia, kattavampia ja universaalisempia, eikä niin selektiivisiä kuin ne nyt ovat. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa hyvin pitkälti, mutta älkäämme unohtako sitä, että tässä tämä on kahden kauppa, siis jos sanktioista tulee automaatti, kriittisempiä, niin tiettyä strategista joustavuutta ehkä hävitään. Johdonmukaisuus ei välttämättä johda tehokkuuteen. Joskus selektiivinen lähestymistapa ehkä on parempi tapa päästä tavoitteisiin. Tällaista tämä politiikka on. Yhtenäisyyttä tarvitaan luonnollisesti, mutta samalla tulisi säilyttää jonkin verran joustavuutta niin, että sanktioita voitaisiin toki langettaa, mutta lupauksena voi myös olla sanktioiden päättäminen. Tämähän voi kannustaa diktaattoreita parempaan toimintaan. Jos me voisimme näin käyttää hyödyksi tätä välinettä diktaattorien suhteen, niin sehän voisi olla hyvä. Eli tällaiset sanktiot voivat myös olla osa vaihtokauppaa tai niiden uhka. Sitten äh, se, että EUn yliopistot ovat avoinna äh, tällais, tällaisille äh, henkilöille ja minun mielestäni jos me kiellämme viisumi, niin asia on pois päiväjärjestyksestä. Jos ihmisillä ei ole viisumia, niin heidän ei ole mahdollista tulla hankkimaan koulutusta Euroopan unionista. Tiedän äh, esimerkiksi Yhdysvaltojen järkyttävästä skandaalista. Lontoossa sanoo puhuja. Äh, mutta tiedän, että Mutta joka tapauksessa tosiaan Euroopassa äh, on ollut diktaattorien lapsia opiskelemassa, samoin Yhdysvalloissa. Ja joskus he ovat sitten maansa muutoksen etulinjassa. Gaddafin pojat eivät nyt ehkä ole paras esimerkki tästä, mutta meidän mielestäni ei tulisi unohtaa kokonaiskuvaa tämän kysymyksen osalta. Sitten viimeinen kohtani, tällaiset huippuvirkamiehet, korkeat virkamiehet diktatuureissa usein äh, toteuttavat henkilökohtaista valvontaa valtion varojen suhteen monissa maissa, erityisesti valtioissa, joilla on paljon raaka-aineita. Ja joskus nämä kaikki voitot ovat Euroopan unionin pankeissa. Minä ymmärrän, että tähän ongelmaan liittyy ihan äh, laillisia haasteita, mutta niin kuin esittelijäkin katson, että Euroopan unionin tulisi löytää tapaa Eh, sille, että tällaiset eh, väärinkeinon hankitut varat eh, voitaisiin sisällyttää näihin sanktioihin jotenkin. En ihan tarkkaan tiedä miten, mutta jotenkin tämäkin ongelma täytyisi hoitaa. Ehkä voimme tehdä yhteistyötä ja katsoa yhdessä, että miten tämän erityisongelman, joka on hyvin ajankohtainen, voisimme hoitaa. Kiitoksia. Sitten Rova Lösing. Ja, vielen Kiitoksia. Voin puhua ihan lyhyesti, koska useimmat perustelut täällä on jo kuultukin. Aiemmat puhujat ovat sanoneet ne asiat, jotka itsekin olin mielessäni muotoillut. Ja jotkut pohdinnoistani tai pohdinnoistani liittyen tähän mietintöön ja sen sisältöön itse asiassa on jo tunnustettu ja tunnistettu. Mutta ihan niin kuin muutkin täällä ovat todenneet, näitä ongelmia varmasti voidaan ratkaista. Erityinen ongelma on juuri tämä autoritäärisen hallinnon tai diktatuurin määritelmä. Kysehän on hyvin tehokkaasta välineestä. Väline voi todella olla hyvin tehokas ja sitten välineen eh, mahdollisesti epätoivotut sivuvaikutukset täytyy tietenkin myös analysoida, eli mitkä voivat olla vaikutukset eh, siviiliväestön tai vajoihin väestön osiin. Ja tietenkin tiettyä väärinkäytösmahdollisuuksiakin voi syntyä jotkut hallinnot, joiden kanssa on tehty hyvää yhteistyötä tai jotka Euroopan kannalta tai miltä hyvänsä kannalta ovat merkittäviä geo- poliittisesti, että niitä sitten tuettaisiin jatkossa jatkuvastikin ja toisille langitettaisiin sanktioita. Tämä on ongelma ja huolestuttaa minua tämän mietinnön suhteen kovasti. Esittelijä itsekin sanoi tämän ja kirjoitin tuossa itselleni muistin virkistykseksi, entäpä Saudi-Arabia, Uzbekistan, Bahrain. Eli meidän täytyisi todella huolehtia siitä, että meillä olisi selkeät määritelmät, selkeät kriteerit sille, mikä on diktatuuri tai autoritaarinen hallinto. Ja näin voisimme näitä hallintoja todella luetteloida, tehdä kattavan luettelon niin, että tällaisia ongelmia ei jatkossa syntyisi. Ja tässäpä se, mitä halusin vielä lisätä, koska kollegat täällä jo kaiken muun sanoivatkin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Herra äh, Thank you very much, Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. En voi muuta kuin onnitella kollega Watsonia tästä aloitteesta. Sehän on loogista seurausta arabikeväälle. Ja mielestäni meidän täytyy lähettää ensinnäkin poliittinen viesti Euroopan parlamentista, koska koska johdonmukaisuus on yhtä kuin uskottavuus. Ja Euroopan unioni ei voi olla tärkeä maailmanlaajuinen toimija, jos ei se ole johdonmukainen yhteisissä arvoissamme ja jokapäiväisessä politiikassaan. Kyse on myöskin itse kunnioituksesta. Otammeko vakavasti omat ydinarvomme vai emmekö? Ja kuten kollega Watson mainitsi, eettinen, sen, eettinen ulottuvuus pitäisi ottaa täytenäiseksi osaksi ulkoista, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mielestäni tällainen lähestymistapa olisi voimakas kannustin myöskin ulkoisessa politiikassa, nimittäin voisimme lähettää tällä tavalla voimakkaita signaaleja kolmansissa maissa oleville edustajillemme. Ja näin tämä tehtäisiin vakavalla, vakavasti otettavasti, ei pelkästään virallisesti. Ja tämä saattaisi auttaa myöskin torjumaan kahdenvälisyyttä suhteissamme kolmansiin maihin. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy parantaa työtämme tiettyillä kriteereillä ja rajoitteet esimerkiksi toimivat valko tapauksessa ilman, että vahingoitettiin tavallisia, tavallisten kansalaisten elämää. E, todellakin kohteena oli hallitseva eliitti. Ja kuten Jeglekin puhui, niin Ukrainan suhteen meidän täytyy tätä vielä käsitellä. Mutta joka tapauksessa mielestäni pelko siitä, että suhteemme kolmansiin maihin jotenkin hankaloittuisivat niin jos olisi, oltaisi, niin tämä vahingoittaisi tietysti sekä kolmansia maita että meitä itsemme, jos emme ole johdonmukaisia. Kiitos. Butikoff. Kiitoksia sitten herra Butikoff. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen varjoesittelijä meidän ryhmästä, eikö, meidän ryhmämme varjoesittelijä on Tarja Grunberg. Ja olen hänen täällä hänen puolestaan tässä kokouksessa, mutta se mitä minä sanon on minun mielipiteeni, eikä välttämättä Tarja Grunbergin mielipide Minulla on vaikeuksia aika monen kohdan kanssa tässä mietinnössä. Esimerkiksi kun aloitamme siitä, että, että vaaditaan selkeitä määritelmiä. Minä en ole varma, että, että ulkopolitiikan kenttä on sellainen, jossa voitaisiin edes yrittää saada mahdollisimman selkeitä määritelmiä – jotta, että sillä päästäisiin eteenpäin. Ja ehkä pikin jätetään se tutkijoille. Ulkopolitiikassa täytyy voida saada kulloinen, kull, otettua huomioon kulloisetkin spesifit olosuhteet kussakin tapauksessa, kun lähdetään harkitsemaan ja punnitsemaan. Ja silloin, jos, jos meillä on niin laajat määritelmät, että ovat määritelmiä, jossa, jos jotka mahdollistavat spesifin analyysin, joka olisi mielekästä. Silloin määritelmät ovat suhteellisen vähäarvoisia ja jos määritelmät ovat niin tiukkoja, että se sulkevat tällaiset äh, spesifin analyysin pois, niin ne ovat epäkäytännöllisiä. Minusta äh, yritys saada erilaisia ö, äh, tapauksia de, määritellä, määriteltyä, niin se ei vie meitä eteenpäin. En, en ole samaa mieltä myöskään Kelamin kanssa, kun te sanotte, että Johdonmukaisuus edellytys sille, että voidaan toimia globaalisti. USA hän osoittaa sen, että voidaan upeasti käyttää kahdenlaisia standardeja ja olla silti globaali toimija. Sama koski Neuvostoliittoa, Kiina ja me osoitamme sen itsekin. YKssa me eurooppalaisilla, eurooppalaiset käyttivät usean kertaa viime vuonna kahdenlaisia standardeja käytännössä. Ja luulenkin, että kritiikki näitä kahdellisia standardeja kohtaan on perusteltu. Minä olen samaa mieltä, mutta en usko, että me saamme sitä määritelmillä pois maailmasta. Me saadaan sen, saamme sen pois maailmasta sillä tavalla, että aina kiistelemme ja käymme keskustelua asiasta. Ja toinen asia, joka liittyy näihin autoritaarisiin johtajiin, mitä se oikein tarkoittaa minusta – meidän pitäisi periaatteellisella tasolla tehdä ero diktato, diktatoreihin ja autoritaarisiin hallintoihin. No poliittisesti tämä olisi mielekästä. En nyt hal- kernaasti haluaisi tehdä, tehdä sopimusta poliittisella tasolla, joka sit, jonka otsikko on autoritäärinen, ja kaikki munat samaan koriin, jotka ovat autoritäärisiä enemmän tai vähemmän diktatorisesti myös ja usein väkivaltaisia ja niin poispäin. Nämä ovat liian, siinä on, realiteetit ovat niin erilaisia, että niitä voitaisiin laittaa ikään kuin samalla kammalla lähteä kampaamaan. kolmanneksi otan tämän kohdan V, W ja X, siis kun puhutaan siitä, että mitä tehdään silloin, kun pakotteita kohdistetaan. Minusta tämä kohta V W ja X, siinä itse sovelletaan kaksin, kahdenlaisia standardeja. Emmehän me, emmehän me voi lähteä omi, omaisia, siis, siis luonnollisia henkilöitä, jotka ovat yht, kytköksessä näihin johtajiin. Emmehän nyt me voi sanktioida jo o, o, o, omaisia. Mitä sitten, jos autoritaarisen johtajan veli asuu EU-ssa ja on ottanut etäisyyttä tähän johtajaan. En nyt tunne ketään tällaista, mutta tämä täytyy ottaa niin ajateltava, ajattelun kohteeksi. Emmehän me voi lähteä siitä, jos joku on omainen tai sukulainen, että se on sitten syy sille, että se, sen, siitä syystä että te joudutte sanktioiden kohteeksi. Se ei ole minusta oikein. Ja viimeinen kohta. Minusta me tämä käsite, joka on tässä kohdassa AE, öö, pakkokeinoja käyttävä diplomatia. Minusta meidän täytyy olla mahdollisimman johdonmukaisia, kuin se on vain tapauskohtaisesti mahdollista. Ja, mutta jos väitämme, että Eurooppa pystyisi käyttämään palkkokeinoja, palkkokeinoihin perustuvaa diplomatiaa, se on aikamoinen kupla, niin mahtava EU ei ole, emmekä me saa lähteä tällaista lippua kantamaan – kyllä me voimme tietyllä tavalla vaikuttaa, mutta pakkokeinoja käyttävä diplomatia on kyllä sellainen, joka ei onnistu meiltä. Kiitoksia kovasti. Meidän täytyy löytää tasapaino tiettyjen ydinperiaatteiden tasolla, jotka antavat meille uskottavuutta niissä asioissa, joista me puhumme, mutta samaan aikaan meidän pitäisi jättää myös joust- taata joustavuutta, koska on erilaisia, tapauksia, erilaisia ja tehän tiedätte, että e- e- esittelijän täytyy löytää tämä tällainen linjaus näiden kahden konseptin välillä. Kiitoksia. Seuraavaksi ää, äh, edustaja Salafrakos. Kiitos puheenjohtaja. Graham Watson on ystäväni ja kuuluu niihin ihmisiin, jotka, jos he ovat tekstin kirjoittaneet, niin minä voisin sen ihan lukemattakin allekirjoittaa omin nimini. Mutta nyt tein poikkeuksen tähän sääntöön ja luin tekstin. Teksti on mielestäni aivan erinomaisen hyvä. Kyse on avoimuudesta, paremmasta koordinoinnista jäsenvaltioiden välillä Tavoitteena on siis se, että jäsenvaltiot puhuisivat tässä aiheessa yhdellä äänellä. Ja uskottavuutta ei tietenkään haluta asettaa tässä kyseenalaiseksi, mitä autoritäärisiin hallintoihin ja näiden suhteisiin tai suhteisiin niihin tulee. Autoritäärisistä hallinnoista tässä todella on kyse ja minun mielestäni meidän tulisi määritelmiä ehkä välttää jos äh, me tämä määrittelemme, niin sittenhän annamme näille hallinnoille mahdollisuuden kiertää juuri tämä määritelmä. Näin ne löytäisivät ehkä äh, mahdollisuuden jotenkin äh, kiertää tämän ja näin me itse asiassa rajoittaisimme mahdollisuuksiamme. Esimerkiksi puutteellinen määritelmä, mitä tulee Äh, London School of äh, Economicsin, niin äh, kyllähän he tiesivät, kuka Gaddafi on, mutta ei se ollenkaan estänyt heitä ottamatta häneltä, ottamasta häneltä lahjoitusta. Kaikkihan tiedämme, miten hän on provosoinut ja miten hän on toiminut. Mutta jos meillä on juridiset ää, kriteerit, kyllähän monet diktaattorit on ihan vaaleilla valittu, Hitler muun muassa. Ja he ovat käyttäneet, nämä diktaattorit ovat käyttäneet valtaansa ja kiduttaneet ihmisiä, mutta ei se jotenkin äh, oikeutta äh, diktaattorin toimintaa, jos hänet on vaaleilla valittu. Eli kyllä meidän täytyisi todella määritellä hyvin varovasti ja tarkasti, mitä autoritäärinen hallinto tarkoittaa, mikä se itse asiassa meille on. Ja mitä näihin taloudellisiin sanktioihin tulee, niin kansainvälisen oikeuden sekä Lissaboninkin perusteella tämä on poliittinen päätös, joka luonnollisesti kuuluu subsidiariteetin alaisuuteen. Joten mielestäni meidän tulisi toimia koordinoidusti ja niin, että saamme selkeää politiikkaa Euroopan unionille sellaista politiikkaa, joka myös olisi tuloksellista, lisäisi Euroopan unionin äh, vaikutusvaltaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. No niin, tässä oikeastaan se, äh, mitä halusin sanoa. Olemme tässä todella nyt keskustelleet näistä mahdollisista tekstiin liittyvistä ongelmistakin. Tämä on hyvin mm, kuuma peruna, miten sitä sitten käsitteleekään. Ja helposti tässä kyllä näpit polttaa. Mutta me samalla, että kyse on miljoonista ja miljoonista, jotka näitä autoritäärisiä ähm, hallintoja äh, liikuttavat. Siis kyseessä ovat valtavat, valtavat summat, jotka nämä autoritaariset hallinnot ryöstävät maansa BKTstä. Kyseessä ovat valtavat, valtavat pääomat, jotka voivat horjuttaa tasapainoa maailmanlaajuisesti. Muistatte Markosin Filippiineillä ja tiedätte kyllä, minkälaisista summista tässä voi olla kyse. Ja jopa 60 miljardia dollaria, eli siis aivan valtava summa, joka vastaa suuria velkataakkoja, maailmanlaajuista velkataakkaa. Ja sitten toisaalla on aivan uskomattomia, käsittämättömiä eh, pankkeihin talletettuja summia. Ja suuri osa, 30 prosenttia näistä on järjestelmän ulkopuolella, valuuttajärjestelmän ulkopuolella. Tätä meidän täytyisi miettiä, tähän meidän tulisi syventyä. Ja nyt kysymys onkin sitten siitä, että voimmeko toimia uskottavasti jatkossa? Otetaanko meidät vakavasti? Kyse on esimerkiksi Arabian keväästä. Yhtäkkiä asiat lähtivät liikkeelle ja ne, joiden kanssa Euroopan unioni oli tehnyt yhteistyötä, nähtiin autoritäärisinä hallintoina, mutta vielä edellisenä päivänä olimme juoneet heidän kanssaan kahvia. Joten kun ajatellaan nyt vaikkapa Tahirin aukion tapahtumia ja Gaddafia, Egyptiä, niin älkäämme nyt kuvitelko mitään. Meidän on oltava hyvin, hyvin vaka- otettava hyvin vakavasti kaikki tämä ja meidän on löydettävä totuus ja te toimittava totuuden mukaan. Kiitos. The most free. Kiitoksia. Useimmat tapaukset ovat sellaisia, joissa hyvistä tulee pahoja ja vähemmän tapauksia on sellaisia, että pahoista tulee hyviä. Ja hyvin harvinaista on sellainen, joka on paha, oli hyvä ja tulee pahaksi ja tulee talialleen hyväksi ja sitten taas pahaksi. No, meidän tässä on, tässä on oikeastaan se maksimi, mitä voi olla. Kiitoksia, herra Kasolidis. Mr. Chairman, thank you very much. First of all, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ensinnäkin sanoisin, että tämä aloite ja työ, jonka Watson on tehnyt, on todellakin äh, kiitoksen arvoinen. Se, että opimme arabikeväästä, äh, äh, siinä tulee, äh, lähteä aprikoimaan, että, että miten nyt, no Neuvostoliitto kaatui ja Keski- ja Itä-Euroopan maat vapautuivat, kun taas Latinalaisen Amerikan maissa yksi toisessa jälkeen diktaattorit ovat kaatuneet ja demokratia vallitsee. Ja muualla maailmassa, arabimaailmassa, demokraattinen, demokraattiset voimat ja naisten vapautuminen ja niin lasten oikeudet ja niin poispäin eivät ole koskaan onnistunut ennen kuin tällainen aika on koittanut, jolloin ihmiset ovat sitten läht- nousseet koska ei tulla Mantereella eikä myöskään USAssa, ei tällä, Mantereella ja USAssa ei ole taisteltu tällaisen todellisen demokratian puolesta tässä, maa, tässä osassa maailmassa. Vastaus on täällä ja se on perusteluissa, äh, herra Watsonin perusteluista, petrodollarit, öljydollarit ovat tehneet meistä sellaisia, että me olemme äh, että me olemme pitäneet silmämme kiinni näiden epädemokraattisten maiden ja autoritaaristen hallintojen edessä, joita on tuossa päin maailmaa. Pyytäisin kollegojen vastaamaan itselleen rehellisesti, pitäisikö tämä lista niistä, kuka on autoritaarinen, kuka ei, olisiko se ollut vuosi sitten, olisimmeko sisällyttäneet siihen tuolloin Mubarakin tai, tai Benalin – näistä autoritaaristen hallintojen joukkoon. Minä kysyn jokaiselta vastaamaan itselleen, olisimmeko rehellisesti sisällyttäneet nämä tyypit tähän listaan. Niinpä. Minä uskon, että tässä se, meidän pitää tehdä ero sanktioihin, jotka ovat tuolla jälki, jälkijättöisiä, ja sitten taas noihin rajaviin toimiin, jotka koskevat autoritaarisia hallintoja ja niiden perheitään. Ja tässä tarvitaan myös e- etiikkaa eikä sanktioita. Etiikka, tarko, etiikka sanoo, että jos meillä on eurooppalaisia pankkeja, silloin jos ne ohjeistetaan tietämään asiakkaansa, jotta voitaisiin selvittää rahanpesu, tämä, että tähän näin diktaattorien varankäyttö on, on rahanpesua, jossa käyttävät oman maansa varoja ja tallentavat sen omalle henkilökohtaiselle tililleen tai perheenjäsentensä tilille. Sama koskee etiikkaa ja läpinäkyvyyttä myös tota, yliopistojen oppituoleissa tai jossain muissa instituutioissa, kuten, koska tuota kautta tapahtuu myös tällaista rahanpesua, jonka he varastavat omalta kansaltaan. Ehkäpä tällainen eettinen säädöstö tai etiikkasäädöstö voisi kattaa muitakin aloja, joissa nämä diktaattorit hankkivat rahoitusta. Pitäisikö meidän sopia tällaista eettisistä säädöstöstä, joka koskisi kaikkia? Ja sitten niin kuin Kutkover sanoi, että silloin meillä olisi välineitä, ja, joilla me pystymme reagoimaan spesifiin asioihin, spesifiin tapauksiin, spesifiin diktaattoreihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Silloin kun puhuimme öljydollareista, niin muistin, että Rooman keisari sanoi, että raha ei haise. Ehkä tämä raha haisee. No, ja puhtaus on myös parempi kuin likaisuus. Että siinä mielessä rahanpesu ei ole niin paha juttu, jotkut ihmiset eivät voi sanoa. Mutta sitten Pansili. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pikku johdanto. Kansainvälisissä suhteissa joustavuus ei motivoi johdonmukaisuutta ja pyritään tiettyä reaalipolitiikkaa luokittelemaan, mutta johdonmukaisuuden nimissä ei voida pistää kaikkia samaan laatikkoon, koska sillä tavalla ei voida toteuttaa tehokasta kansainvälistä politiikkaa. Mutta nyt kun kuitenkin kuulin kollega Watsonia, hänen työnsä on oikein hyvä mielestäni, se voisi auttaa yhteen, yhdenmukaisempaa, yhdenmukaisemman politiikan luomista ulkoasioihin EU:ssa. Kuitenkin joitakin huomioita, jos ja kyselisi myös Watsonilta, voitaisiinko näitä pohtia enemmän. Ensinnäkin se, että voitaisiinko jonkinlainen ratkaisu löytää, mitä tulee autoritäärisen hallinnon määrittelemiseen. Olisi tietty pysyvä osa ja sitten tietty joustava osa. Voisiko siis olla tietynlainen vähimmäistandardi, että voidaan määritellä jokin raja-arvo tai rajataso, minkä jälkeen sitten pakotteita voidaan antaa, asettaa. Ja että voitaisiin käyttää sellaisissa tapauksissa rangaistuksia, joissa pakotteihin on huonosti vastattu. Mielestäni olisi hyvä, että olisi joku vähimmäistandardi, koska useista syistä emme voi mitään enimmäistandardeja määritellä. Lisäksi mielestäni olisi tarpeellista edelleen syventää pakotteiden tehokkuutta tai tehottomuutta esimerkiksi, miten pakotteet toimivat vaikka jossain sellaisessa maassa, jossa on autoritääristä hallintoa. Ja jos ei sitten arviota ole tehty tai että pakotteet ovat vaikuttanut epäoikeudenmukaisesti tavallisiin kansalaisiin, eikä, eivätkä ne ole vaikuttaneet autoritääriseen, hallintoon. Lisäksi olisi hyödyllistä, jos tämä tärkeä työ yhdistettäisiin siihen, mitä naapuruuspolitiikassa tai naapuruuspolitiikan uudistamisessa tehdään, koska ehdollisuus täytyy liittää myös tähän pakotepolitiikkaan. On kaksi lisätoimenpidettä, muutoin emme olisi uskottavia. Lopuksi vastatakseni myös kollega Kasu Liidikselle. Tässä nyt tehdään hyvää työtä ja siksi meidän täytyy myöskin pyrkiä vähän saamaan muutosta aikaiseksi edustustoissamme eri ma- puolilla maailmaa. Pitää olla todelliset kontaktit eri hallintojen kanssa – Ja ehkä voitaisiin tällöin saada aikaiseksi jotain järkevää jo kuukausia aikaisemmin. Esimerkiksi näin olisi voinut olla Benalin tapauksessa. Ehkä siis täm, tässä olisi nyt hyödyllistä, että tämä kysymys liitetään myöskin näihin diplomaattiedustustoihin, niihin, niitä koskeviin kysymyksiin, koska jossakin tietyssä maassa – pitäisi voida objektiivisesti luomaan nämä olosuhteet, muuten ei voida näitä, tätä politiikkaa täysimääräisesti panna täytäntöön. Tietän, että jos haluamme jotain automatiikkaa tässä suhteessa, niin meidän pitäisi olla myös käyttäytymissäännöt siihen, että jos jotakin ei noudateta, niin sitten se laukaisee välittömästi jotain. Niin on loogista, että tämä olisi se mekanismi. Poikkeuksellisesti herra Pytikoffer. Ja sitten sitten herra Kukan ja sitten meillä on komission edustaja ja sitten kaksi esittelijää tekevät yhteenvedon. Ja lopetamme 18.30. Kiitos äh, avokätisyydestänne. Halusin vain Kasuliidiselle todeta, että kyllä minä vaatisin viiden, kuuden kuukauden tai vuoden, toivoisin, että olisimme sanoneet, että Ben Ali tai Mubarak olivat diktaattoreja. Toivottavasti olisimme sanoneet sen viisi kuusi kuukautta sitten tai vuosi sitten, mutta vaikeaa sitä oli nähdä, mitä tapahtui. Ja kyllä me tänä päivänä voimme sanoa, että Putin on autoritäärinen hallitsija, mutta jos nyt katsotaan tekstin kohta A, kehitetään selkeät kriteerit sille, milloin rajoittavia toimia toteutetaan, niin kyllä minä sitten sanon, että hetkinen. Tässä kysymyksessä eh, mielestäni myös toimen eh, menestysmahdollisuudet tulevat esiin. Enhän minä voi käyttää eh, esimerkiksi Eh, Putinin suhteen samoja keinoja kuin jonkun eh, afrikkalaisen eh, hallitsijan. Ja jos meillä nyt on koko joukko sanktioita esi, niin eihän tämä ole välttämättä reaalipolitiikkaa, kun ajatellaan ihmisoikeuksien toteuttamista. Niin tämähän vaan tekee meidät naurettaviksi, ja minä en halua, että meidät tehdään naurettavaksi, enkä myöskään halua tätä herra Watsonille. Eli siis Siksi mielestäni meidän on löydettävä hiukan joustavampia ratkaisuja. Kiitos. The more precise. No niin, <clears throat> mitä tarkempi sitä on, niin sitten sitä enemmän täytyy sanoa, mitä tarkoittaa. Herra kukaan, ja sitten Kasolides poikkeuksellisesti jälleen. Veľmi stručne, pán predseda, pretože už sa tu vyjadrili skoro... Aivan lyhyesti, puheenjohtaja, sillä Täällä on jo kaikki oikeastaan sanottu, mikä on tärkeää tässä mietinnössä, jonka herra Watson on laatinut. Herra Watson on aivan oikeaan aikaan laatinut tämän mietinnön ja tämä on hyvin tarpeellinen mietintö myös meidän politiikkaamme varten. Me voimme sopia siitä, että pakotteet ovat vain silloin tehokkaita, kun kaikki jäsenvaltiot EU-ssa pitävät niistä kiinni. Ja Kuuban suhteen Euroopan unioni on aikaisemmin Öö, tehnyt useitakin päätöksiä toimenpiteistä. Kaikki EUn jäsenmaat eivät kuitenkaan pitäneet kiinni niistä ja ja nämä valtiot, kuten esimerkiksi Kuuba, ovat ö, öö, hyvin taitavia siinä, että ne käyttävät tämän tyyppisiä tilanteita hyväksi. Mutta Graham Woodsonin mietintö heijastelee tätä ja on tarpeen, että Euroopan unioni ö, öö, käyttää ulkosuhdehallintoaan koordinoidakseen pakotteita ja valvoakseen pakotteita. Ehkäpä olisi hyvä miettiä sitä, eikö olisi hyvä, että ulkosuhdehallinnossa saataisiin perustettua yksikkö tai virkka, joka sitten vastaisi pakotteista. Mitä taas tulee autoritaaristen hallintojen määrittelemään? Tässä olen hieman skeptinen, kunnes me löydämme yhtenäisen määritelmän niin elämä synnyt, elämässä tulee uusia tilanteita, jos, joihin meidän täytyy ottaa kantaa. Ja lähitulevaisuudessa me emme kuitenkaan saa yhtenäistä määritelmää. Kuitenkin meidän täytyy reagoida kaikkiin tilanteisiin välittömästi ja suur, vastuullisesti. Meidän täytyy meidän täytyy suositustemme kriteereitä soveltaa myös silloin, kun meillä olisi, jos meillä olisi yhtenäinen määritelmä, niin on aika vaikea löytää sellaista sapluunaa sen määrittelemiseksi, onko jokin hallinto demokraattinen tai ei. Tämä on, ei ole käytännöistäkään. Paljon kiitoksia. Sitten herra Kasoliides, puoli minuuttia. Kyllä, puoli minuuttia puheenjohtaja. Sanoisin vain, että sitten minä sanoin, että mitä me olisimme sisällyttäneet Mubarak äh, ja niin poispäin sanoin sen siinä hengessä, että halusin noudattaa itsekritiikkiä myös itseni suhteen. Ei, se, ei, en minä odottanut välttämättä reaktioita muilta. Sitä paitsi, mitäs, se mitä Putikov sanoi, olen samaa mieltä. Ja kun puhutaan ulkosuudenhallinnosta, ulko, puhutaan ulkosuudenhallinnosta ja komissiosta, no neuvosto on päättänyt, että, että tietty määrä lausekkeita ihmisoikeuksista – ja lauseke myös jäädyttämisestä minkä tahansa sopimuksen kohdalla, liitännäissopimus tai kauppasopimus tai taloudellinen sopimus, myös sellaisten maiden kanssa, joilla, joilla on demokratian perinteet. Kiitoksia. Sitten lopuksi herra Roger Matthews ulkos, komission ulkoasian yksiköstä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja komission puolesta haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän tämän mietintöluonnokseensa ja erittäin hyödyllisiä suosituksia esitteli meille. Olemme myös saaneet paljon apua näistä huomioista, joita täällä on kuultu. Kyllä, tämä on tärkeä asia ulkosuhdehallinnon välineistä ja esimerkiksi arabikevään tapahtumat ja tapahtumat muualla ovat tietenkin hyvin merkittäviä ja komission rooli on varsin tärkeä, kun valmistellaan ja ehdotetaan nämä, tätä sanktio asetusluonnosta ja tietenkin sitten sen täytäntöönpanoa kaikkialla Euroopan unionissa ja ulkosuhdehallinnon rooli luonnollisesti tulee myös olemaan tärkeä näiden sanktioiden valmistelussa. Ehkäpä teidän olisi kiinnostavaa kuulla, että RELEX-työryhmä on saanut tehtäväksi katsoa näitä EUn sanktioita ja komissio ja ulkosuhdehallinto antavat tästä sitten lausuntonsa ja tähän on suureksi hyödyksi esittelijän mietintö luonnos sekä sen suositukset tulivat hyvin hyödyllisellä hetkellä ja varmasti vaikuttavat meidän keskusteluumme. Joten tässä vaiheessa halusin vain todeta, että komissio ottaa huomioon. Panee merkille tämän teidän tekstinne ja otamme tämän huomioon sitten äh, suosituksissamme. Kiitos. Kiitoksia. Sitten ulkosuudenhallinnosta herra James Key Bright. Ihan lyhyt puheenvuoro. Thank you. Just to, uh, echo the... Kiitos oikein paljon. Yhdyn komission kollegani sanoihin ja olemme tyytyväisiä tähän mietintöön. Ehkä teitä kiinnostaa tietää, että jäsenveltiöt ovat pyytäneet relexia järjestämään ylimääräisen kokouksen pakotteista ja niiden täyt- täytäntöönpanosta autoritääristen hallintojen suhteen. Eli vielä kerran otamme mietinnön huomioon ja kiitämme keskustelusta tänään. Kiitoksia sitten Sir Graham ja sen jälkeen kollegamme. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Ensinnäkin haluan kiittää Rova Jekliä ja Rova Lötenkiä, herra Pitikofferia, Rova Jekle hänen, Jekliä hän kiittää hänen kysymyksistään ja <clears throat> Rova Löningiä hänen vatsavaivoistaan, jos ymmärsin sen oikein, ja myös varoituksista tästä äh, väärinkäytösten suhteen, kun äh, tämän politiikan harjoittamista puhutaan. Herra Pitikoffer, teillä oli aika. Äh, te puolustatte kauniisti kahden tyyppisiä standardisia ja tämähän on, koskee meitä kaikki. Ja sitten puhuttiin reaalipolitiikasta. Ehkä nyt minä tiedän, mikä on ero Realon ja Fundin, siis real, Realon ja äh, Fundin välillä. Te olette varmasti Realo silloin, kun puhutaan Rova Kronbergin äh, linjasta. Rova Suunnitelma. Kiitos herra Pantserille myöskin puheenvuorosta, erityisesti siitä, että hän korosti, kuinka tärkeää on pohtia pakotepolitiikan tehokkuutta. Tämä on myöskin Rova Porteelan raportissa, joka mielestäni on hyvin tärkeä. Myös te ehdotitte, että eri maissa olevien lähetystöjen tai edustustojen päälliköiden rooli on hyvin tärkeä ja sen voisi kyllä tässä mietinnössä mainita. Pyydän anteeksi Sala Frankkosilta ja herra Kukanilta. En voi vastata heidän huomioihinsa heidän kielellään. Tässä en ole riittävän oppinut, mutta olen hyvin suuresti kiitollinen myös herra Salafrakkosille hänen ehdotuksistaan, joka liittyi koordinaatioon jäsenvaltioiden välillä. Tässä on ollut suuria ongelmia myöskin keskustelussa. Ja herra Kukanille siitä, että hän oli huolissaan määritelmien täsmentämisestä ja siitä, miten tämä voitaisiin tehdä joustavasti. Te tarvitsisitte tarvitsee, tai tässä tarvitaan oppositiota, jota tämä voidaan tehdä, ja olisinkin kiitollinen, jos antaisitte vinkkejä tätä mietintöä varten. Herra Zala esitti ystävällisesti kolme tärkeää huomiota tästä mietinnöstä, esimerkiksi se, että johdonmukaisuutta jäsenvaltioiden välillä ei ole – mutta myös siitä, miten voitaisiin soveltaa automaattisia pakotteita. Ja tämä pitäisi myös mielestäni jotenkin sisällyttää tähän mietintöön. Te puhuitte myöskin siitä, että miten nämä pakotteita kohdistetaan ähm, johtajien lapsiin. Esimerkiksi erään liikemiehen poika joutui näiden pakotteiden kohteeksi. Ja myös tähän tarvitaan johdonmukaista politiikkaa. Ehkä eri poliittisten toimenpiteiden pitäisi olla johdonmukaisempia, kun ajattelemme toimenpiteitä, joita toteutamme autoritääristen hallintojen suhteen. Sitten herra Kelamille ja Paskulle, he molemmat puhuivat ongelmista, määritelmien suhteen, niin kuin muutkin. Ja herra Kasulidis puhui tällaisesta eettisestä säännöstöstä. Minä en millään tavalla vastusta eettisiä säännöstöjä. Ne voivat olla hyvinkin hyödyllisiä, mutta valitettavasti oman kokemukseni mukaan niitä ei hirvittävän hyvin yleensä noudateta ja siksi meidän pitäisi löytää keskustelun kautta jonkinlainen käsitys siitä, miten eettisiä säännöstöjä sovelletaan. Pasku puhui myöskin joustavuuden tarpeellisuudesta. Meidän täytyy löytää mietinnössä oikeanlainen tasapaino joustavuuden ja periaatteiden välille. Ja minusta näyttää siltä, että periaatteella on tärkeä rooli tässä. Rova Jegle kysyi, minkälaisessa asemassa parlamentti voisi olla politiikan täytäntöönpanossa ja valvonnassa. Ja yksi tämän mietinnön hyödyistä voisi olla se, että vihdoinkin alamme pohtia, millaisessa roolissa voisimme olla politiikassa ja miten voimme käyttää meille annettua toimivaltaa, erityisesti Lissabonin sopimuksen mukaisesti juuri tällä alalla. Odotan tulevia keskusteluja kanssanne ja odotan myös tarkistuksia, jotka käsittelen. Ja myöskin odotan keskusteluja ja aion itsekin esittää tarkistuksia, jotta saamme tähän johdonmukaisen kannan valiokunnassa. Ei. Ennen kuin rouva Potela saa puheenvuoron, niin äh, onpa todella vaikuttavaa nähdä, että äh, olette äh, Sarjusvoskille kova kilpailija kielitaitonne suhteen. No niin, rouva Porteva. Kiitoksia. Täällä esitettiin todella tärkeä kysymys, nimittäin se, mikä voi olla Euroopan parlamentin rooli. Usein parlamentti on vaatinut pakotteiden langottamista kolmansia maita vastaan. Ja nyt toivon, että parlamentti todella toteuttaa valvovaa rooliaan näiden sanktioiden, näiden pakotteiden suhteen. Joissain tapauksissa niitä on langetettu, mutta vain osittain. Miksi esimerkiksi vain matkarajoitteet, mutta ei aseiden vientikieltoa tai miksi vain aseiden vientikielto, mutta ei taloudellisia pakotteita, joten tässä Euroopan parlamentti varmasti voisi olla hyvin keskeisessä roolissa. En tiedä, onko teillä tämä minun kertomukseni, minun raporttini käsillänne, mutta juuri näitä kysymyksiä suosituksissa 6 ja 7 olen esittänyt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille. Muistutan kaikkia siitä, että määräaikatarkistusten jättämiselle on 17. lokakuuta kello 18.00 keskustelu käydään 22. marraskuuta. Seuraava kokous 11. lokakuuta. Koko päivä. Meillä on Knessetin puhemies sekä Sveitsin presidentti vieraana. Kiitoksia ja kaikkea hyvää.